Dear colleagues, I think that we will start the meeting. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Tervetuloa kaikille. Haluaisin aloittaa esityksestä hyväksymisestä, mutta sitä en muistuttaa, että sen teitä kuten tavallista, että tämä menee. Kokous lähetetään web TVCen, mikä varmaankin tarkoittaa, että täytyisi muistaa, että me hymyillä. Älkää käyttäkö vääriä sanoja. Haluaisin olla, että kohdasta yksi esiesitystä hyväksyminen haluaisin kertoa teille, että herra De Angelisin pyynnöstä, joka täytyy ehtiä lentokoneeseen, niin kohta 17, huomisen kohta, teollisuuspolitiikan globalistumisen aikakaudella sitä se käsitellään heti kohdan 13 jälkeen. Jos tähän ei tule vastalauseita, niin esitystä hyväksytään sitten kohta kaksi, joka on pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksesta 6. syyskuuta ja 27. ja 28. syyskuuta tänä vuonna. Molemmat pöytäkirjat on jaettu jäsenille ja kuten tavallista niitä pidetään hyväksyttyinä kokouksen lopussa, jos vastahuomautuksia ei tule esille kokouksen aikana. Konstantse Krell, olkaa hyvä. I'm so sorry, uh, but you announced... Olen pahoillani, mutta sanoitte, että kohta 17 tulee kohdan 13 jälkeen heti, mutta tämä tarkoittaa minulle sitten sitä, että minun kohtaani lykätään iltapäivään. Guarantee that your point is not postponed to the... Sinun kohtasi ei, sitä ei lykätä iltapäivään. No, kiitoksia kuitenkin, että tämän huolesi. Sitten kohta kolme, ja tässä minulla on itse asiassa kaksi ilmoitusasiaa teille. Toinen on se, että muistutan kaikkia niitä, jotka menevät Romaniaan, että matka on suunniteltu päiviksi 3-5. marraskuuta, ja että matkalle osallistuu yhteensä 11 jäsentä valiokunnasta viisi romanialaista – ja tarkoituksena on arvioida kohesiopolitiikan toteuttamista paikan päällä ja erityisesti Aratin ja Timishoran ja Jujun alueella. Tavataan myös paikallisia ja alueellisia poliitikkoja viranomaisia ja epm Kondattori Lambert van on valtuuskunnan puheenjohtaja. Kaikki te, jotka haluaisitte tietää lisää tästä valtuuskunnasta. Lisätietoa löytyy rikivaliokunnan nettisivulta tai voitte kysyä suoraan Tämä Toinen ilmoitusasia, jonka haluaisin kertoa teille tai muistuttaa siitä teitä kaikkia, että viime viikolla tuustaina, tiistaina 19. lokakuuta olemme Strasbourgissa. Komissio hyväksyi EU-budjetin arvioinnin, jossa suu, koskee joko koskee kohesiopolitiikkaa, kaikki te, jotka ette vielä ole saaneet tätä asiakirjaa, voisitte, niin teille haluaisin sanoa, että tämä asiakirja on jo saatavilla meille kaikille. Ja nyt voimme siirtyä kohtaan neljä esityslistallamme ensimmäistä kertaa. Meillä on vieras jäsenvaltiosta. Meillä on aluekehityksistä ja julkisista töistä vastaava ministeri Bulgariasta, herra Rosenplev 4. Toivottavasti voin sanoa meidän kaikkien puolesta, että olemme hyvin kiitollisia, että voitte olla täällä tapaamassa meitä ja toivon, että tämän myötä kaikki kollegat valiokunnassa voivat tutustua tilanteeseen Bulgariassa sekä talous- ja sosiaalikriisin osalta että sen suhteen, että miten kohdallisuuspolitiikkaa on toteutettu vuonna 2007-2013. Ja toivon, että voisimme kuulla teiltä sen, että tekin ajattelette tulevaisuutta ja osallistutte vaan keskusteluun myös. Voisin kuvitella, että kysymyksiä tulee myöhemmin. Joten nyt ensin voin antaa puheenvuoron herra ministeri Plevnelieville. Ensin on alustus ja sitten keskustelu ja kysymykset. Kysymyksiä siis tietysti yleisöltä teiltä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. And, uh... Kiitos, rouva puheenjohtaja ja kunnianarvoiset parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ystävät. Me olemme kiitollisia siitä, että meille on annettu mahdollisuus tulla puhumaan tänne ja kertomaan, missä Bulgariassa mennään ja mihin me olemme menossa tämän kohesiopolitiikan suhteen ja e-ohjelmien soveltamisen suhteen. Tämä on suuri kunnia minulle. Olen tuore ministeri. Olen ollut vuoden ja kolme kuukautta ministerinä ja vastuualueisiini kuuluu kaksi näistä seitsemästä Bulgaaria koskevasta operationaalisesta ohjelmasta. Ja kaikella kunnioituksella minun täytyy täällä tässä parlamentissa sanoa, että me parannamme tiedonvälitystä, koordinointia, me olemme suoriutuneet paremmin ja me tulemme esittelemään teille ihan selkeitä faktoja, jotka todistavat tämän alueministerinä me olemme tehneet ratkaisevia askeleita ja tehneet aloiteita, jotta suorituskyky on palantunut ja jotta me olemme lisänneet läpinäkyvyyttä näiden, näiden ohjelmien rahoituksissa aluepolitiikassa, josta me olemme siis suoranaisesti vastuussa. Olemme myöskin lyhentäneet sitä aikajaksoa, joka koskee edunsaajia. Meillä on ollut ongelmia ja on ollut viivästyksiä, mutta meillä on strategia ja suunnitelma ja me menemme eteenpäin. Eli mitä me olemme nyt sitten tehneet? Me olemme optimoineet tämän edunsaajien maksujärjestelmän, olemme ottaneet uusia menetelmiä käyttöön, jotta saadaan enemmän joustoa näihin rahastoihin. Äh, meillä on myöskin riskinhallintaan liittyviä kentällä tehtäviä tarkastuksia. Me olemme tehneet tästä järjestelmästä yksinkertaisemman. Riski Ähm, arviointiin perustuvat jälkikäteistarkastukset, ne on otettu käyttöön äh, julkisissa hankinnoissa ja me olemme optimoineet myöskin menettelyjä, joissa äh, on kysymys näiden projektien hyväksynnästä. Me olemme myöskin keskittyneet läpinäkyvyyden lisäämiseen. Meillä on viikoittaiset avoimet päivät edunsaajien kanssa. Me olemme antaneet ohjeita edunsaajia, me olemme julkistaneet internetsivustolla ohjeita edunsaajille – eli bgregio.eu-sivustolla ja me nämä tietopäivät, niitä, ne käynnistettiin alueellisilla tasoilla ja nyt niitä järjestetään kunnallisilla tavoilla ja muillakin tasoilla koskien kaikkia julkisia äh, suunnitelmia. Me olemme käynnistäneet myöskin uuden aloitteen äh, arviointikomitea käytännön, jossa Meillä on arvioijia eri toimielimistä. Meillä on asiantuntijoita, jotka tulevat esimerkiksi arkkitehtien liitosta, kauppakamarilta, insinöörien liitoista ja investoinnista rakennusalalta, ulkomaista yrityksistä ja niin edelleen. Me olemme ottaneet myöskin näiden erityisasiantuntijoiden joukkoon tiimin henkilöitä, jotka ovat mukana julkisissa hankinnoissa ja meillä on myöskin edustajia äh, vammaisten järjestöstä Bulgariassa. Me olemme myöskin käynnistäneet korruption aloitteen. Ensimmäinen projekti äh, Transparency International on ollut mukana äh, valvojana tässä menettelyssä. Me olemme myöskin julkistaneet kaikki nämä suurimmat projektit internetsivustolla eh, etukäteen, jotta edunsaajat ja muut osapuolet ovat eh, voineet kommentoida. He saivat eh, tietoa ja heille annettiin mahdollisuus kommentoida ja me kuuntelimme heitä. Eli missä nyt sitten mennään? 30 suunnitelmaa on käynnistetty lisätty niiden arvoon 1,3 miljardia ja se on 77 prosenttia operationaalisista ohjelmista. Ohjelmaehdotusten määrä on 1295 ja näitä sopimuksia on annettu 404. Tästä päivästä lähtien prosenttien, puhutaan 67 miljoonasta, eh, joka on yli 40 prosenttia tästä kokonaisbudjetista, mutta me haluaisimme hieman eh, kiihdyttää vauhtia koska Bulgariassa on nyt selvästikin päästy vauhtiin. Vuonna 2007 sopimuksia oli nolla prosenttia. Eh, monet oh, maat ovat olleet tämän ongelman edessä vuonna 2008 oli yli 100 miljoonaa ja vuonna 2010 puhutaan yli 300 miljoonasta eurosta. Vuonna 2000 2010 me teemme näitä sopimuksia kaksi kertaa nopeammin kuin vuonna 2008 ja meidän tavoitteemme on saavuttaa 53 prosenttia ennen vuoden 2010 loppua ja meillä on tavoite vuodelle 2011kin ja se on yli 90 prosenttia. Mutta tämä kokonaissumma oli ongelma, mutta tässäkin tarvitaan tarvitsi, pitäisi katsoa näitä lukuja. 2007 se oli nolla, vuonna 2008 puhuttiin kahdesta miljoonasta eurosta, 2009 28 miljoonaa euroa ja 2010 puhutaan jo 165 miljoonasta eurosta, eli äh, määrärahojen maksaminen on kasvanut kuusin äh, kertaisesti, se on kuusi, kuusi kertaa nopeampaa äh, vuosia, jos verrataan vuosia 2010 ja 2009. Hita, maksut suoritettiin hitaasti, mutta me olemme kuitenkin jo suorittaneet 70 prosenttia maksuista ja näin me kuulumme eurooppalaiseen keskikastiin. Eli näitä ohjelmia kiihdytetään ja vuonna 2010 me tulemme saavuttamaan tämän eurooppalaisen keskitason, ehkä jopa hieman korkeamminkin tason, ja me haluamme päätyä parhaimmiksi toimijoiksi tällä alalla. Toiseksi Bulgarian kunnat ovat keskittyneet ja ne ovat suoriutuneet hyvin viime vuosina kriisistä huolimatta. Ja tietenkin niidenkin budjetteja on leikattu ja eurooppalaiset rahastot ovat ainoa pelastuksen lähde monille kunnille. Mutta todennäköisesti kriisin takia ja sen takia, että ajoitus on ollut oikea, ja visiot ovat olleet oikeita, niin kunnat ovat keskittyneet, ne ovat valmistelleet monia projekteja ja viimeisen puolentoista vuoden aikana me olemme nähneet hyvin kypsiä kunnallisia projekteja ja niitä on tuolla jonotuslistalla paljon ja näin ei ollut puolitoista vuotta sitten. Meillä on nyt vahva perusta. Tämä on aivan selvää meidän operationaaliset aluekehitysohjelmat, niillä, niissä tulee olemaan pitkä lista projektiehdotuksia, ja jo pitkälti ennen vuotta 2014. Eli me aiomme seuraavalla ohjelmalla kaudella suoriutua hyvin. Ja jos nyt puhumme tulevaisuudesta, niin meidän täytyy tehdä yksi asia selväksi. Ministeriö on jo keskusteluissa mukana. Ministeriö mm, määrittelee uutta kohesiopolitiikkaa ja Bulgaarian prioriteetteja. Me teemme yhteistyötä alhaalta ylöspäin Meillä on erilaisia välineitä, joita me käytämme ministeriössä Bulgariassa, jotta me vastaamme tämän seuraavan ohjelmointikauden haasteisiin. Ministeriö on ryhtynyt jo ohjelmoimaan kautta 2014-2020 ja me olemme jo lähteneet liikkeelle, jos me otamme huomioon sen, kuinka laaja ala tämä aluepolitiikka on. Me olemme myöskin keskittyneet ongelma-alueisiin ja myöskin investointeihin ja arviointeihin. Jos me otamme huomioon kriisin negatiiviset vaikutukset, paikalliset viranomaiset kärsivät paljon ja täten on välttämätöntä tulevaisuuden kannalta, että kohesiopolitiikka tulee vastaamaan heidänkin perustarpeisiin ne tarvitsevat uusia menetelmiä infrastruktuurissa, kansanterveydessä, ne tarvitsevat vedenpuhdistuslaitoksia, apua tienrakennuksessa, ne tarvitsemme investointia infrastruktuureihin ja muihin kehityksiin. Meidän täytyy ymmärtää se, että nämä perustarpeet ja nämä infrastruktuurit, tässä ei ole kysymys ainoastaan tarpeesta eikä luksuksesta, eikä tässä ole kysymys pelkästään jostakin sellaisesta, jossa meillä on vain tahtoa, vaan alueiden ja kaupunkien täytyy, kuten te tiedätte, Bulgaria on Euroopan köyhintä aluetta, niin niiden täytyy kasvaa. Ja jotta ne voivat kasvaa, niin infrastruktuuri on perusase ja perustarve. Meidän täytyy siis saada muut alueet kiinni ja meidän täytyy kasvaa. Ja tästä syystä meidän täytyy puuttua näihin kohesiopolitiikan ongelmakohtiin, joissa näihin puututaan. Haluaisin myöskin käsitellä tätä toista ohjelmaa, joka on hyvin tärkeä ja joka luo paljonkin ongelmia Bulgarian hallitukselle eh, tällä hetkellä. Minä olen vastuussa näiden operationaalisten ohjelmien siirtämisestä ja tiedämme, että jotkut suurimmista projekteista ne ovat myöhässä ja tämä huolestuttaa meitä, mutta jälleen kerran toistaisin sen, että meillä on suunnitelma ja me teemme hartiavoimin töitä. Meillä on strateginen suunnitelma, meillä on yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja tätä valvotaan. Meillä on erityinen koordinointiyksikkö joka on nyt perustettu ja meillä on ensimmäinen teitä koskeva infrastruktuuriprojekti 150 kilometriä moottoriteitä. Se on jo valmiina ja tässä on kysymys 150 miljoonasta eurosta ja se, tämä projekti saadaan vietyä päätökseen vuoden 2012 äh, loppuun mennessä ja tämä on osa tätä eurooppalaista käytäväprojektia. Tässä on äh, kyseessä käytävät 8 ja 12. Seuraavan kuuden kuukauden aikana sanon suoraan, ne ovat täysin ratkaisevia meidän kannaltamme. Meidän täytyy kiihdyttää näitä operationaalisia ohjelmia liikenteen alalla. Meidän täytyy käynnistää uusia tarjouskilpailuja. Me tarvitsemme ministeriössä kapasiteettia täytäntöönpanoon ja meillä on tavoitteita ja ne ovat se, että me haluamme vuoden 2010 loppuun mennessä saada 25 prosenttia valmiiksi ja vuoden 2011 loppuun mennessä 66 prosenttia ja vuoden 2012 loppuun mennessä 100 prosenttia haluamme näistä rahoista käyttöön. Meillä on myöskin täytäntöönpanon suhteen tavoitteita. Tällä hetkellä taso on alhainen 40 prosenttia, mutta vuoden 2011 loppuun mennessä haluamme saavuttaa 22 prosenttia ja vuoden 2012 loppuun mennessä haluamme 50 prosenttia. Me olemme myös myöskin äh, tähän ylibuukkausongelmaan äh, puuttuneet äh, ja tähänkin täytyy puuttua ja se täytyy hoitaa, mutta me olemme myöskin identifioineet, emme ainoastaan tätä, vaan meillä on myöskin muita uusia projekteja ja tämä on osa kansallista prioriteettia ja 2020 ohjelmaa. Me haemme tukea kansainvälisiltä foorumeilta näissä projekteissa, jotka ovat meidän kannaltamme äärimmäisen tärkeitä. Ne tulevat olemaan osa seuraavaa ohjelmointikautta ja me tiedämme, että meillä on vain kolme vuotta aikaa niiden valmistelemiseen. Me tarvitsemme välitöntä toimintaa ja tietenkin me sitten avaamme tätä koordinaatiota jotta tätä hieman kiihdytetään. Ja tietenkin me tarvitsemme tukea myöskin Euroopan parlamentilta, koska Bulgaria on jo aktiivisesti mukana EU-verkostojen eh, e eh, viimeistelemisessä. Ja me olemme jo ehdottaneet, että nämä TEN T-verkostot, eh, niitä laajennetaan ja meillä on jo moottoritie, joka yhdistää koko Länsi-Balkanin ja me tulemme hakemaan eurooppalaista solidaarisuutta, jotta tästä moottoritiestä tulisi osa tätä TEN-T-verkostoa. Ja sitten muutama sana vielä Tonava-strategiasta, koska olen kansallinen koordinaattori tässä asiassa ja ehkä tästäkin tullaan esittämään kysymyksiä. Bulgaria tukee tätä ajatusta. Me olemme kehitelleet politiikkaa tällä alueella ja me olemme ylpeitä siitä, että Tonava-strategiassa me olemme todellakin lähteneet liikkeelle ihan alhaisimmalta tasolta kansalaisjärjestöjen, yliopistojen ja muiden kanssa Bulgarian pohjoisalueella. Ja tietenkin me olemme tässä tehneet yhteistyötä komission kanssa. Me tuemme toimintasuunnitelmaa. Ja tietenkin me odotamme sitä, että nämä toimintasuunnitelmat toteutetaan. Me olemme myöskin kovin halukkaita puuttumaan tähän strategiaan, kun neuvotellaan seuraavista rahoituskehyksistä. Ja jos otetaan huomioon se, että jo nyt Tonava-strategia auttaa kovasti Bulgarian hallitusta oikeassa ohjelmoinnissa seuraavaa ohjelmointikautta varten, koska nämä strategiat ovat jo nyt selkeitä ja meillä on aikaa toteuttaa ne. Mutta tietenkin me olemme kiitollisia myöskin Euroopan unionin komissiolle tästä Tonava-strategia-ajatuksesta, koska tämä on auttanut meitä luomaan uusia rajat ylittäviä projekteja. Me olemme myöskin sitoutuneita siihen, että me ryhdymme kehittelemään tällaisia suurempia flagship-projekteja, Meillä on 421 kilometrin raja äh, Romanian kanssa ja meillä on vain yksi projekti, yksi siltaprojekti ja me tarvitsemme uusia yhteyksiä, me tarvitsemme infrastruktuuria ja tietenkin Tonava täytyy myöskin, Tonavan maat täytyy yhdistää. Eli Bulgaria on valmis jakamaan tätä taakkaa ja koska meillä on selkeät prioriteetit, me haluamme edistää kulttuurillista ja muuta turismia, niin me haluamme osoittaa, koska tämä on hallituksen prioriteetti. Me haluamme tehdä selväksi sen, että yhteistyössä Serbian ja muiden naapurimaiden kanssa me kykenemme luomaan uusia yhteisiä projekteja, uutta strategiaa, joka on osa tonava strategiaa jolla me edistämme matkailua ja sosiotaloudellista kehitystä ja myöskin kulttuurillista kehitystä. Eli suurkiitokset tästä mahdollisuudesta puhua. Pyrin esittämään asiani lyhyesti ja yritin tässä ottaa monia asioita esille ja olemme tietenkin valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos haluan kiittää ministeriötä tästä alustuksesta, näistä ongelmista ja haasteista, mutta myöskin hän puhui näistä hallituksen pyrkimyksistä ja kiitoksia, että teitte sen avoimuuden ja hengessä ja haluaisin kertoa kollegoille myös, että keskuudessamme on tohtori Liina Palvola, joka on aluekehityksen äh, apulaisministeriä. Ja nyt haluaisin aloittaa keskustelun kysymyksille tai kommenteille. Viktor Konstant oli ensimmäisenä. She's my coordinator. <laughs> Hän on koordinaattorini. Ja, im Moment ja. Vielen Dank, äh, Frau Vors Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvä ministeri, minua ilahduttaa se, että te voitte tuoda positiivisia uutisia Bulgariasta, koska se tieto, mikä Brysselissä on ollut viime viikkoina ja kuukausina, niin se on ollut selvästi vähemmän positiivista. Ja meillä on suuria huolia siitä, että Bulgaria ja osin tietysti myös Romania että kun ajatellaan näitä kohesiopolitiikan määrärahoja, että nämä Bulgarian romanit eivät käytä niitä rahoja tarpeeksi, eivätkä ainakaan siinä määrin kuin nämä maiden ongelmat edellyttäisivät. Minä puhuin juuri aamupäivällä liberaaliryhmän budjettiesittelijä Goodmanis sen kanssa kohesiopolitiikasta, tai, ja saimme sitten siinä paperin, jonka mukaan Nämä tosiasialliset maksut kohesiopolitiikassa ja niiden käyttö ovat hyvin alhaisella tasolla. Ja nyt viime kaan ne eivät ole kasvaneet. Ja siitä kysymykseni Tiedän komissiolta, että tämä on valtava ongelma, että määrärahat käytetään hyvin hallintoon, mutta siitä huolimatta hallinto toimii huonosti koska monet koulutetuista ihmisistä hallinnossa lähtevät heti koulutuksen jälkeen yksityiselle sektorille, tai mihin lähtevätkään, mutta joka tapauksessa eivät ole hallinnon käytettävissä hoitamaan näitä eurooppalaisia rahastoja Bulgaariassa. Onko teillä ajatusta, mistä tämä voisi johtua, ja onko teillä ideoita, tai miten voitaisiin aktiivisesti toteuttaa sitten sellaisia toimia, joilla tämä asiantila voitaisiin muuttaa Bulgariassa, koska tavoitehan, tai siis mehän olemme aina talouskehityksen puolella, mutta se on ensisijassa apua siihen, että saadaan hallinto toimivaan kunnolla ja että voidaan nämä määrärahojen virta organisoida nopeammin, etteikä tehdä sitä ensisijassa yksityisen talouden vuoksi. No sitten toinen asia, josta minullekin on paljon puhuttu koordinaattorina, kun olen ryhmässäni, niin komissio esitti suurprojektia äskettäin tällaiselle jätekäsityslaitokselle Sofiassa. Onko totta, että asia ei ole päässyt vieläkään vauhtiin. Ja että tätä jätettä kuljetetaan satoja kilometriä Bulgarian läpi. Ja mistä tämän nyt kompastaa ja miksi tässä ei päästä eteenpäin? Thank you very much, eh, Victor Bostinaro. Kiitoksia kovasti. Victor Bostinaro seuraavaksi. Kiitos, rouva puheenjohtaja. On todella ilo tavata teidät täällä valiokunnassa ähm, ja äh, että voimme keskustella täällä aluepolitiikasta. Minulla olisi pari kysymystä. On totta, että EU-hankkeissa ähm, raideliikenneinfrastruktuuriviraston puitteissa työskentelevä henkilöstö on siis 50 prosentilla vuoden alusta lähtien vähentynyt. Ja kysymys ei ole pelkästään vain liikenteen alueesta, jossa on paljon viivästyksiä äh, varojen käyttöasteessa ja äh, rahaa siis katoaa. Mitä tälle tilanteelle voitaisiin tehdä, jos tilanne tällainen on? Ja toinen kysymys. Viime viikolla, ensi viikolla regivaliokunta käy Romaniassa ja minä ja Alden kollegat ehdottivat, että käytäisiin Georgian luona seuraavalla kerralla. Ja varmasti seuraavaksi menemmekin ähm, Bulgariassa, mutta sitten siellä keskustelemme varmasti myöskin liikenne- ja kuljetusyhteistyöstä tämän Donavan strategian puitteissa. Ja tässä haluaisin esittää kysymyksen ministerille, mitkä ovat keskeisimmät hankkeet, joita Bulgaria aikoo toteuttaa yhteistyössä Romanian kanssa, eikä ehkä pelkästään vain Romanian kanssa, vaan jotta todella voitaisiin hyötyä tästä todavan strategiasta. Ja mikä on teidän viestinne Russinin pormestarille? Me tapaamme ilmeisesti hänet Georgiussa ja varmasti voimme keskustella rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ja kolmas kysymys lisäyksenä toiseen kysymykseen, niin kuinka voitaisiin arvioida tätä romanialaisten kanssa toteutettavaa yhteistyötä kun toteutetaan Tonavan strategiaa. Dear colleagues, before we proceed... Victor, ennen kuin eh, mennään eteenpäin, haluaisin kertoa, että meillä on ryhmä Yhdysvalloista. He edustavat suuria eh, amerikkalaisia yhtiöitä, jotka ovat tulleet Eurooppaan, Brysseliin myös etsimään liiketoimintamahdollisuuksia. Arvostan kovasti, että olette täällä. Kiitoksia, että tulitte. And now, uh, Филис... Ja Филис Хусменова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, благодаря ви за посещението. Hyvä ministeri, kiitoksia kovasti, että olette kanssamme tänään ja kiitoksia alustuksesta meille ja minulle ja kollegoilleni. Tänään ja tulevina päivinä valiokunnassa keskustelemme prioriteetista, kohesiopolitiikasta mielestäni. Nämä tiedot ja johtopäätökset, jotka meille esititte, voivat olla pohjana myös meidän eri mietintöjemme johtopäätöksille. Pääministerin alustuksesta voimme nähdä, että kohesiopolitiikka todellakin toimii. Tämä on ainoa johtopäätös, joka voidaan tehdä maasta, joka on liittynyt EU-hun viimeisissä liittymisen alussa mä voin sillä kehua. Tiedämme, että kohdallisuuspolitiikassa on ongelmiakin, ja yksi siitä on valhainen käyttöaste jossakin jäsenvaltiossa. Sen vuoksi ehkä siksi, että mittamme tuloksia määrällisesti enemmän kuin laadullisesti, mutta se mitä ministeri sanoi, tuo esille kysymyksen kohdallisuuspolitiikan tuomasta lisäarvosta. Yksi Bulgarian tavoitteista on se, että tulokset olisivat näkyviä, että kansalaiset voisivat nähdä ne. Ja uskon, että kohesiopolitiikkaa pitäisi mitata tällaisilla kriteereillä, lisäarvoon liittyvillä kriteereillä. Kiitoksia kovasti, että ostitte esille aiheen eh, Bulgarian prioriteettina eli Tonava-strategian. Uskon, että kun keskustellaan tästä strategiasta, niin on ollut konsensusta paikallisviranomaisten, hallitusten elinten ja kansalaisjärjestöjen välillä ja myöskin kansalaisten, joihin strategia suoraan vaikuttaa. Sitten kysymys. Hallituksen strategia on kehitetty. Enkä tiedä, tarjotaanko siinä kolmatta siltaa, koska Monet alueen asukkaat haluaisivat kolmannen sillan Tonavan yli. Jos näin on, niin autamme vakuuttamaan komission siitä, että tätä tarvitaan. Kiitoksia. Kiitos. Haluaisin pyytää ministeri ehkä nyt tässä välissä kommentoimaan. Also die erste zwei Fragen, die waren natürlich äh, <laughs> sehr wichtige. Ensimmäistä, ensimmäiset kaksi kysymystä ovat kovin tärkeitä tietysti. Minäkin käytän tilasta hyväkseni ja puhun teille suoraan meillä on nyt seuraavat konkreettiset asiat. Sanoitte ensin, että tietysti tämä imago, mikä Bulgarialla on, sehän on vieläkin huono. Minä olen tässä kuitenkin hyvin optimistinen tämän yleisön edessä, mutta uutiset Bulgariasta eivät tietenkään ole niin positiivisia. Tässä on tietysti kaksi selkeää asiaa. Ensinnäkin, minäkin luen joskus näitä uutisia joka päivä ja uskon, että paras uutinen on huonoin uutinen. Mutta tiedot nähdään ja ne ovat selkeät. Nimittäin, että ensimmäinen suuri projekti on meneillään Bulgariassa, niin saa, ne ovat hyvin järkeviä ihmisten kannalta, mutta myös eh, Sofian lähirautatie, sitten moottoritie, Traakian moottoritie kyllä, se on selvää, että me olemme vielä vähän huono oppilas, mutta teemme kovasti työtä. Meillä on aikataulut, suunnitelmat, olemme hyvin keskittyneitä ja nämä rakenteet on täysin epäpolitisoitu. Me haluamme vain selkeitä tuloksia asiantuntijatasolla ja sen vuoksi toivon, että seuraavan puolen vuoden aikana saamme seitsemän lisää äh, suurprojektia käyntiin. Joo, te olette aivan oikeassa. Että 1,2 miljoonaa bulgarialaista on ulkomailla. He ovat hyvin koulutettuja intellektuaaleja ja asiantuntijoita. Mutta tiedättekö mitä? Minun aloitusohjelmassani on 66 hallintovirkamista, nämä ovat nuoria ja kaikki motivoituneet, ja nyt siitä tulee selkeitä tuloksia, koska nähdään, niin kuin me kaikki olemme nähneet näistä faktoista, että hakemuksia on tullut kolminkertaisesti enemmän. Ja meillä on uusia palkintomekanismeja otettu käyttöön. Meillä on niin kutsuttu kaksinkertaisen tulon, tulojen mekanismi. Ja selkeitä tuloksia on jo tullut sitten ja olemme hyvin optimistisia, että nämä ovat hyvin merkkejä siitä, että olemme hyvällä tiellä. Sitten nämä muut virastot esimerkiksi, joilla on jotenkin Euroopan rahastojen kanssa. Esimerkiksi kun rakennetaan moottoritietä, sen kestää kolme neljä vuotta ja ihmisten täytyy olla motivoituneita tämän ajan puitteissa tekemään hyvää työtä. Olemme asettaneet tavoitteemme ottaa käyttöön tällainen täysin uusi motivaatiojärjestelmä, että saadaan moottor- tie- ja moottoritiesprojekti käyntiin. Sitten vielä Olafkin on selkeästi todennut, että Bulgaria on tullut paljon avoimemmaksi ja tiedotus ja koordinaatio on myöskin parantunut ja nähdään ensimmäisiä tuloksia jo. Sitten Sofian jäteprojekti. projekti Täytyy sanoa, että meilläkin on huolemme tästä projektista, myöskin kuljetuksista, jätekuljetuksista, mutta hanke, hankkeesta on päätetty. Siinä on nyt eri vaiheita ja asiantuntijat tekevät nyt työtä yötä päivää yhdessä kumppaneidemme kanssa, Brysselistä kanssa. Ratkaisu löydetään, mutta Sofialla tietysti tämä ongelma on. Ja kuten sanottu, se täytyy ratkaista niin nopeasti kuin mahdollista joka tapauksessa. Selkeä suunnitelma tähän on. Vuoden loppuun mennessä 100 prosenttia varmasti se saadaan hoidettua. Sitten siis joudun puhumaan englantia rautatievirastosta. Tietoni ovat oikeat kaikki. Näemme, että Euroopan parlamentti on hyvin tiedotettu, mutta meillä ei ole mitään salattavaa, se on oikein hyvä. Kyllä, oli. Rautatievirastosta leikattiin ihmisiä pois 50 prosenttia, merkittävä määrä kuitenkin. Uusia ihmisiä tulee ja niin kutsut ja on uusille ihmisille, joten asiaa on tartuttu, mutta se on edellinen ongelma. Minun täytyy myös sanoa, että Bulgaaria keskittyy ensiviikkojen aikana hyvin tärkeään kokoukseen suurin avunantajan kanssa, valuuttarahasto, Maailmanpankki, investointipankki, he ovat tehneet monia reformeja, he ovat sisäpiirissä tiedät, mitä on meneillään. Sikäli kun tiedän, niin hallintokapatiseetin parantaminen virastoissa, rotivirastoissa, on, niin on osa tätä hyvin selkeää sitoumista ja työtä näiden suurien avunantajien kanssa mutta niiden kanssa tai ilman niitä saamme uusia ihmisiä hommiin. Tonova strategia on meille suuremmoinen asia, kun siinä parannetaan yhteistyötä Romanian kanssa, se on oikein hienoa. Ja komission ja Romanian kollegoidemme suhteen, kun puhutte yhteistyöstä, niin niiden kanssa se paranee koko ajan. Joten meillä on yhteiset hankkeet nyt meneillään. Ja esimerkiksi Tätä kysyi myös Rova Husmanova, että teimme Rovanien kollegoiden kanssa yhteistyötä. Tässä on uusia lippulavaprojekteja. Toinen on Silistar Karolatsin silta ja sitten toinen silta. Meillä on yhteisymmärryspöytäkirja, muistio, ja olemme hyvin optimistisia, että tässä edetään. Mutta huomattavampi asia, hyvin mielenkiintoinen asia on se, että Tonava itse asiassa erotti meidät. Ja edelleenkin se meitä erottaa. Aiemmin siihen Romania loppuun ja siitä alkoi Bulgaria. Budapestissa on yhdessä kaupungissa seitsemän siltaa. Meillä oli yli 400 kilometrin matkalla vain yksi silta. Mutta näin oli aiemmin ja nyt Tonavan strategian perusteella ja tämä on hyvin tärkeä motivaatio meille, että saadaan järkeviä projekteja liikkeelle me menemme vieläkin pidemmälle. Puhumme yhteisestä Rusin ja Georgin alueen eh, seutukaavasuunnittelusta niin, että siihen kuuluu niiden yhdistävä silta. Se olisi hieno asia. Puhumme yhteisistä matkailutuotteista Karpaateelta alkaen Bulgariaan, Traakiaan ja otetaan Traakian eh, antiikkihistoriaa mukaan. Joten näiden hankkeiden kanssa tehtään työtä ja keskitymme saamaan selkeitä tuloksia. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Dear colleagues, we, we have five speaker Kiitos. Viisi puheenvuoropyyntöä ja vähän aikaa, joten mahdollisimman lyhyesti. Robert van Nistelrooy. Ja ook, ook ik begraag, eh, begraag mijn... Kiitos puheenjohtaja. Minä myöskin haluaisin sanoa, kuinka iloinen olen siitä, että tulitte tänne ja tulitte kertomaan tästä tilanteesta. On totta, että tilanne muuttuu. Me olemme kuulleet uutisia yksittäisistä projekteista aina silloin tällöin ja on kysymyksiä liittyen kapasiteettiin ja edelleen on kysymyksiä liittyen siihen, miten asioita siellä hoidetaan. Olen itse maasta, joka on nettimaksaja, nettomaksaja EUn talousarvioon. Toinen asia, joka on tärkeä, nämä julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut. Voisitteko hieman puhua tästä, kun maat laahaavat perässä? niin joskus ihmiset ryhtyvät sitten tarkastelemaan, miksi näin on. Tietenkin, tämä on ihan normaalia. Ja joskus ongelma liittyy siihen, että on epäasianmukaisella tavalla täytäntöön pantu julkisen hankintoihin liittyviä direktiivejä ja säännöksiä. Eli haluaisin kuulla, jos on tapahtunut edistystä julkisissa hallinnoissa ja minkälainen virhemarginaali näissä asioissa on. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, <clears throat> liebe Kollegen. Kiitoksia puheenjohtajat kollegat. Haluaisin kiittää ministeriä siitä, että hän on täällä vastaamassa kysymyksiin, mutta ennen kaikkea hänen siitä, että hän on ottanut Tonovan omakseen, Tonovan yhteistyön omakseen. Meillä olemme kuulleet joistakin esimerkkeistä, myöskin Bulgarian suunnitelmista. Uskon, että monet kollegat täällä suurella mielenkiinnolla seuraavat makroalueen strategiaa ja asettavat siihen suuria odotuksia ja toiveita. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa, että mielestäni on positiivista ja esimerkillistä, miten Bulgaria nyt on edennyt, jotta aluepolitiikassa saadaan kiihdytettyä hankkeita. Minulla on se vaikutelma, että paljon on saatettu matkaan oikealla tavalla. Haluaisin kuitenkin tässä kiittää tätä tilaisuutta, herra Plevnienev, esittämään kysymyksen. Ja se koskee tätä asiaa, josta myös kollega Kreel puhui. Minun näkökulmastani ei ole paha, jos myös yksityinen sektori hyötyy koulutuksesta. Mehän haluamme yksityistä sektoria tukea. Mehän olemme keskustelleet, että säännöt EUn tukiohjelmille pitäisi muuttaa niin, että myös yksityiset ammatinharjoittajat, että heitä voidaan myös tukea EU-tuella sen vuoksi, että käytettekö tätä, ovatko EU-säännöt riittävät siihen. Ja kolmas kysymys. Näettekö mahdollisuuden siihen, että yhteistyössä alueiden kanssa Tonavan, Tonavan alueella, Itävallassa, jopa Saksan liittovallassa, eh, että kun puhutaan tästä kapasiteettien rakentamisesta, että se voisi siellä Äh, tulla esiin, koska siihenkin täytyy saada EUlta määräraha. Jos teillä on jotain muuta kokemuksia tästä, niin olisin kiitollinen, jos voisitte niistä kertoa meille, että voisimme puhua näistä asioista myös komission kanssa, jotta voidaan saada aikaan muutoksia. Kiitoksia. Petru Luh. Kiitoksia, Mikael. Sitten Petru Luhan. Thank you. I also appreciate the... Kiitos. Olen todella iloinen siitä, että ministeri on täällä kanssamme. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee yhteistyöhön Bulgarian ja sen naapurimaiden kanssa. Ja tässä viittaan erityisesti rajat ylittävään rajat ylittävään yhteistyön ohjelmaan, esimerkiksi Serbian kanssa. Ja kysymykseni on, että oletteko sitä mieltä, että tätä yhteistyötä varten on riittävästi rahaa, kun ajatellaan niitä tavoitteita tai tarpeita, joita meillä on tuolla alueella. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy myös Tonavaan. Oletteko sitä mieltä, että on konkreettista tarvetta, että muodostettaisiin tiedotuspisteitä tai toimenpanopisteitä instituutioille tuolla alueella, ei sillä tavalla, että koordinaatio tapahtuisi pelkästään Brysselistä, vaan että myöskin siellä ihan paikan päällä Tonavalla olisi tämän tyyppisiä pisteitä. Jos tämä on mielestäni tarpeellista, niin kuinka perustelisitte tämän? Yes. Ehkäpä ministeri voitte Neljä minuuttia teille. Thank you, Madam Chair. Uh, so, uh... Kiitos puheenjohtaja. Niin, kapasiteetista ja julkisista hankinnoista. Tietenkin säännöt ovat olemassa, mutta jos minä nyt ihan rehellisesti puhun, niin on yksi asia, että on säännöt ja sanotaan, että me olemme linjassa muiden EU-maiden kanssa, mutta sitten asia erikseen on täytäntöönpano. Ja tässä rehellisesti sanon, että täytäntöönpano on hyvin pitkälti riippuvainen siitä, että koulutetaan ja läksytetään edunsaajia, pormestareita, instituutioita standardisoimaan ja äh, koulutetaan heitä siihen, että he eivät ole luovia. Eli omaksutaan yksinkertainen lähestymistapa ja nähtävissä on, että monilla osa-alueilla edelleen ei tarvita suurta vallankumousta julkisissa hankinnoissa, vaan riittäisi, että standardisoitaisiin ja keskityttäisiin selkeisiin sääntöihin, jotka koskisivat kuntia. Ja jos edelleen puhun rehellisesti, niin Bulgarian hallitus perusti työryhmän, joka keskittyi tähän julkisten hankintojen lakiin ja suoraan sanottuna se ei ole minun mielestäni huono. Meidän täytyy siis standardisoida ja syventää. Ja nyt me olemme luomassa uutta julkisten hankintojen lakia ja tavoitepäivämäärä on maaliskuu 2011. Eli hallitus tulee ehdottamaan uusia menettelyjä ja uutta lakia se, tämä tapahtuu nyt oikealla hetkellä, jotta me voimme puuttua kaikkiin näihin heikkoihin linkkeihin ja löytää ratkaisuja. Ja kuten sanoin, siis uusi laki on tulossa, mutta olen sitä mieltä, että tämä olemassa oleva laki on sataprosenttisesti synkronoitu, se ei ole sen hassumpi ja meidän täytyy nyt vain standardisoida ja kouluttaa. Miksi Bulgaria, tämä onkin tärkeä kysymys, niin, siis nyt käytän tässä tilaisuutta hyväkseni, kun minulla on mahdollisuus puhua teille. Miksi me olemme niin myöhässä? No ihmiset sanovat, että on kapasiteetin puutetta ja moni, monia muitakin asioita. Jotkut puhuvat korruptiosta. Tiedättekö, mikä on suurin syy siihen, että Bulgaaria laahaa näin pahasti perässä? se, että vuonna 2007 Bulgaria oli Euroopan ja maailman tasolla ulkomaisten investointien sankari. Helppoa rahaa tuli Bulgaariaan rakennettiin ostoskeskuksia, rakennuksia, taloja hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja vuosien 2006 ja 2007 ja 2008 välillä ulkoiset, ulkomaiset investoinnit nelinkertaistuisivat, viisinkertaistuivat. Eli nykyään puhutaan yli miljardista. Ja koska tuli nopeasti suuria projekteja ja helppoa rahaa. Eurooppalaiset rahastot, niihin, näihin kysymyksiin ei ole puututtu sillä tavalla kuin nyt tehdään, koska nyt ne ovat ainoa pelastuksen lähde. Eli nyt ennen puhuttiin 9 miljardista ulkomaisina sijoituksina ja nyt puhutaan alle miljardista. Eli tässä on tapahtunut pudotusta yli kymmenkertaisesti ja nyt Bulgaria on heräämässä, tai siis puolitoista vuotta sitten Bulgaria heräsi ja totesi, että nyt on kriisi. Kaikki halpa raha on mennyt, ei ainoastaan alueilta ja kaikki nämä luovat suunnitelmat ja insinööritauti ovat myöskin menneet ja me kärsimme tämän takia. Ja tästä syystä me tarvitsemme eurooppalaista solidarisuutta, me tarvitsemme eh, sääntöjä ja kapasiteettia ja projekteja, jossa on järkeä. Donaustrategie ist auch, weil eben wir wollen lernen. Niin, mehän haluamme oppia näiltä kaikilta Donava-yhteistyön mailta. Saksasta, Unkarista, Itävallasta ja kaikilta muutenkin maalta haluamme oppia. Ja minun täytyy sanoa pieni salaisuus, että olemme jo Itävallan kollegoiden kanssa kontaktissa. Saksassa Bayerissa oli työtapaaminen. Tällä kertaa Bulgaria haluaa näyttää jotain ja näyttää, että me pystymme olemaan ensimmäisiä hyviä ensimmäisiä lippulaivaprojekteja voimme saada saatettua matkaan. Turvallisuus on eh, merkittävä asia Saksalle tavalla Unkarille. Nyt olemme, minä olen nyt työtapaamisessa yhdessä kollegojen kanssa. Teemme työtä ensimmäisten projektien kanssa, jotka koskettavat juuri tätä asiaa. Sen vuoksi tämä yhteistyö näiden maiden kanssa, jotka ovat johtavia, joilla on niin paljon eh, annettavaa, ovat tervetulleet. Ja myös tämä tekninen apu, joka tähän liittyy, sitä olemme myös rajat ylittävät hankkeet. Tietysti Romanissa ja Bulgarissa nämä aina, että raha ei riitä, mutta tietysti muuttimat. Mutta ihan rehellisesti sanottuna ilman makroalueellisia ongelmia, todennäköisesti strategiaa, emme pystyisi käsittelemään näitä asioita juuri, jos pitäisi olla lisää, niin miksi? Mutta teemme yhteistyötä ja uskomme, että makroalueelliset ongelmat saavat tuovat paljon parempaa joustavuutta ja laajemmat näkökulmat, isommat tavoitteet. Kiitoksia. Hyvät kollegat, puheenvuoropyyntölistä on kasvanut jälleen viiteen henkilöön, minuutti kullekin. Pahoittelen, mutta meidän täytyy päästä eteenpäin. Blasak, Evgeni Kirillov ja Sofia Koni, one minute each, please. Minuutti kullekin näistä. Kelly. Sean Kelly. Welcome, Minister, and thank you. Tervetuloa ministeri ja kiitokset vilpittömistä tilannekatsauksista. Mainitsitte, sanoitte itse, siis te sanoitte, että Bulgarian imago on tahrattu ja sitten puhuitte ponnisteluista kestävän matkailun edistämiseksi ja vuonna 2011 haluatte tukea myöskin alueellista matkailua ja markkinointia tältä osin. Kuinka vaikeata on, on ollut matkailun kehittäminen? Mitä eroja on ollut tähän mennessä saadussa rahoituksessa, jos ajatellaan vaikkapa sitä, kuinka tässä maan sisällä on pyritty edistämään tai maan, alla, maan ulkopuolella kehittämään matkailua, mitkä sitten ovat yleisesti ottaen tavoitteena. Kiitoksia. Franz Obermeier. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri alustuksesta. Ja kun olen Linsistä Itävallasta, niin voin vakuuttaa, että yhteistyö Masmaani kanssa on hedelmällistä. Ja myöskin yrittäjiä on jo, jotka toimivat Tonavalla hyvin luovasti. Esimerkiksi katamaraaneissa laivanrakennuksessa. Ja odotamme siltä kovasti tulevaisuuden suhteen tältä yhteistyöltä. Tämä optimismi on oikein hienoa. Kuitenkin haluaisin silti kaksi huolenaihetta ostaa esille. Tammikuussahan voitiin lukea kaikkialla, että EU oli kuitenkin tyytymätön tähän avoimuuteen, joka liittyy määrärahojen käyttöön. Ja nyt kysymys, että mitä komission kirjeestä on seurannut? Olemme kuulleet että ne olisivat hävinneet kirjoitusten laatikoihin, ei ole, olisi reagoitu niin nopeasti. Eli tässä pitäisi varmaan saada muutoksia aikaan. Ja tietysti puhutte näistä suurista, suurhankkeista, mikä on tietysti positiivista, mutta miten sitten pienet projektit? Jos projekti on mennyt pieleen viime vuosina, jossa piti myöskin Brysselin petosten torjuntaviranomaisten aktivoitua. Oli näitä hankkeita, joissa ei kaikki oltu ihan tyytyväisiä. Thank you, Olgi one minute. Olgi minuutti. Mr. Minister, Hyvä ministeri, olen iloinen, että kuulen paljon positiivista ei ainoastaan täytäntöönpanosta, vaan myöskin äh, rakennerahastojen käyttämisestä ja rahasta yleensä. Toivon, että tulette ratkaisemaan nämä ongelmat. Nyt äh, käydään keskustelua kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen. Voisitteko kertoa jotakin teidän prioriteeteistanne Bulgaariassa kohesiopolitiikan tulevaisuuden suhteen? Ja toinen kysymys, onko teillä mitään ehdotuksia, joilla me voisimme parantaa tätä järjestelmää? Kiitos. One minute. Евгений Кирилов, минути. Господин министр, радвам се да я видя тук. Искам да кажа... Arvoisa puheenjohtaja, ministeri, olen iloinen, että näen teidät tällä ja te todella ansaitsette kaikki ne rohkaisut, joita voitte saada, kun ponnistelette tuon äh, Traakian äh, moottoritien laitatte rakenteelle, jonka mainitsitte. Haluaisin kuitenkin kuulla neuvonne, kun sanotte, että äh, taso oli nolla vuonna 2007 niin kaikkihan olivat samalla tasolla silloin. Ja olen pahoillani, nyt tässä toinen mikrofoni häiritsee niin, että lähestulkoon ei kuule ollenkaan, mitä puhuja sanoo. Ja sitten te vertasitte 2008 ja 2009 ja sen pohjalta, mitä Bulgariassa yksin tapahtui, mutta tämä ei riitä. Olisi hyvä verrata Bulgarian prosenttitasoja myöskin muihin maihin. Ja viimeisimmät luvut ovat ensimmäinen lokakuuta ja niiden lukujen pohjalta voidaan todeta, että kohesiorahastorahoissa olemme viimeisiä. Enkä usko, että vuosi sitten olimme näin alhaalla, mutta siis rohkaisen teitä kuitenkin, koska te tarvitsette sitä Bulgarian nimissä on hyvä, että lähdetään rakentamaan hallinnollista kapasiteettia mahdollisimman pitkälle. Meidän täytyy todella pyrkiä luottamaan omiin bulgarilaisiin asiantuntijoihin. Kiitos. Kiitos sitten Sofia Koni. Euh, monsieur le ministre, euh, cher... Kiitokset. Äh, te tuossa esityksen aikana puhuitte kohesiopolitiikasta sellaisena politiikkana, joka edustaa todellista vipuvoimaa jäsenvaltioille ja Bulgarialle, mutta ähm, myöskin puhuitte sen tärkeydestä Euroopalle. Kohesiopolitiikkaa täytyy arvostaa myöskin kansalaisten äh, taholta. Ja haluaisinkin kuulla, mitkä ovat ne keinot, joita käytätte, jotta todella Bulgarian kansalaiset ymmärtäisivät, että Eurooppa toimii aluetasolla ja pyrkii luomaan infrastruktuureja ja työllisyyttä alueella ja jotta ymmärrettäisiin, että Eurooppa Eurooppaa todella arvostettaisiin Bulgariassa, koska tätä kohesiopolitiikkaa käytetään todella teidän kansalaisten edun nimissä. Ennen kuin pyydän ministerin vastausta, haluaisin ottaa kaksi minuuttia Renaldo Matmecille, joka on yksikön päällikkö komission regipääosastolla. Hän vastaa Bulgarian asiasta. Pyytän myös lyhyesti. I try. Kiitos. Pyrin puhumaan lyhykäisesti, mutta ensin minun täytyy sanoa, että ministerin, ministerissä näette hyvin omistautuneen ja sitoutuneen ministerin. Hän on henkilökohtaisesti sitoutunut siihen, että tie on valmis sinä ja sinä päivänä. Eli tämä on erittäin hyvä asia. Toinen hyvä uutinen on se, että alueellinen kehitys menee eteenpäin. Se on yksi parhaimmista, ei ainoastaan sitoumusten, vaan myöskin maksumäärärahojen suhteen. Huono uutinen on se, että vain yksi prosentti kohesiorahastoista todellisuudessa maksetaan mitä liikenteeseen tulee, niin Bulgarian täytyy maksaa joka päivä miljoona euroa äh, käyttääkseen äh, nämä rahat ennen ohjelmointikauden loppua. Meidän kannaltamme hyvä uutinen on myöskin se, että hallituksella ja ministerillä on realistinen arvio tilanteesta ja he ovat puuttumassa näihin ongelmakohtiin. Tiedonvälitys on avoimuutta ja tämän järjestelmän avoimuutta on lisätty. Meidän kannaltamme, kuten sanoin, niin ongelmakohta on kohesiopolitiikka ja mitä tulee näihin suuriin projekteihin ja niiden suunnitteluun, no ehkä tämä ei tällä kaudella ole niin suuri ongelma, mutta on vaarana se, että seuraavan ohjelmatekauden alussa törmätään ongelmiin, koska ei ole riittävästi projektia valmiina seuraavaa ohjelmointikautta varten. Tiedän, että ministeri työstää tätä, hänellä on suunnitelma. Nyt vain kysymykseksi jää sitten, miten tämä järjestelmä suoriutuu tästä. Kiitos much. And now the... Kiitos kovasti ja nyt puheenvuoro ministerille. Thank you, Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kestävän matkailun kehittäminen on hyvin tärkeä kysymys Bulgarialle ja itse asiassa jos katsellaan lukuja, niin jopa kriisivuotena olemme onnistuneet kasvattamaan matkailijoiden määrää Bulgariassa. Tämä on hyvä uutinen ja huono uutinen on se, että tulot olivat pienemmät niin, että meillä oli 20 prosenttia enemmän matkailijoita, mutta 8 prosenttia vähemmän tuloja. Tämä on siis hyvin tärkeä asia, johon täytyy kiinnittää huomiota ketkä ovat sitten kohteita, ketä haluamme Bulgariaan. No, Meillä äh, on todella paljon historiallisia monumentteja ja olemme yksi Euroopan vanhimmista äh, maista. Meillä on pitkä pitkä historia ja meillä on äh, todella paljon rajat ylittävää kulttuuria ja paljon näytettävää, mutta toisaalta me tarvitsemme ja työstämmekin nyt uutta kestävää, kuinka nyt sanoisin, strategiaa, jota johtaa Bulgariassa erityinen komitea. Muuta matkailu on siis hyvin tärkeä asia Bulgarialle ja meillä on toimeen pideohjelmassamme 150 miljoonaa euroa matkailua varten. Turismi on hyvin tärkeää myöskin, koska se tuo työpaikkoja ja kasvattaa myöskin pienissä kylissä elintasoa ja äh, tällä tavalla äh, myöskin niitä voidaan, äh, niiden väestöä voidaan myöskin kasvattaa ja myöskin tämä vaatii tietysti infrastruktuuria ja meidän täytyy auttaa ihmisiä tulemaan äh, äh, katsomaan näitä meidän erikoisia paikkojamme. En tiedä, tiedättekö, mitä Bulgarilla on 20 000 traakialaista äh, historiallista äh, esinettä varastoissa. Ne ovat piilossa jossakin, katkoissa, eivät edes museoissa. Ne eivät ole näkyvillä, vaan ne ovat jossain äh, jossain niin, että ihan lyhyestä virsi kaunis voidaan sanoa, että meillä on rahaa alkajaisiksi, mutta että meidän tavoitteemme on korkealla, että meistä tulee todella keskeinen kohde ja me puhumme todella kulttuurista, viinistä, historiallisista monumenteista ja monista muista kohteista. Meillä on paljon näytettävää siis. Merenkulku on tärkeä teema tonava, miten sitä käytetään satamina. Ja joen kapasiteetti, siihen kapasiteetti käytetään vähemmän kuin 8 prosenttia. Mutta se tarkoittaa, että se on myös suuri mahdollisuus. Ja se täytyy yhdessä käyttää hyväksi. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, että avoimuuden suhteen voidaan tehdä paljon lisää, mutta yhden voin vakuuttaa – ei ole mitään kätkettyjä kirkeitä asiakirjoja missään pöytäkirjalaatikoissa. Puolentoista vuoden ajan ei enää ole ollut. Priorities, of course, uh... Kohesiopolitiikan tulevaisuus, no siinä prioriteettimme on, uh, no, uh, me olimme kuusi vuotta sitten ikään kuin risteyskohdassa. Kaksi viidestä roomalaisesta tiestä kulkee Bulgarian ähm, kautta Via Militarika ähm, ja mikä se toinen nyt olikaan, mutta kaikkein lyhin mm, äh, reitti Istanbuliin ja äh, Aasiaan kulkee sieltä. Ja me olemme kuitenkin eristyksissä. Meillä on vain yksi silta, meillä ei ole yhtään moottoritien hanketta ja meidän on kuitenkin kasvettava ja meidän pitää saada yhteydet kuntoon naapureihin paremmin. Ja tämä tietysti Euroopan äh, talouden ja äh, tavaroiden äh, enun nimissä. Meillä on siis kovin paljon myöskin potentiaalia ähm, jotta olemme todella Aasian ja Euroopan risteyskohdassa. Ja tietysti tästä syystä me olemme sitä mieltä, että kuljetus, liikenne ja ympäristö ovat tärkeitä asioita, mutta Bulgaria on myös aika suuri ongelman aiheuttaja, kun ajatellaan energiatehokkuutta, mutta tätä asiaa me myöskin haluamme selvitellä ja energiatehokkuuskysymykset todella ovat keskeisiä meillä ja toivon mukaan EU-varojen kautta tämä paranee ja myöskin innovaatiohan on hyvin tärkeä asia Bulgarialle myöskin. Voitaisiin sanoa, että että ATK ja liike-elämän ulkoistamiskysymyksissä me olemme tärkeä tekijä Voin kertoa teille, että me työstämme uutta koulutusjärjestelmän strategiaa, jotta voitaisiin keskittyä elämäntieteisiin ja ATK. -hon. Tietysti voidaan myöskin keskustella näistä prioriteeteista, mutta tietysti on varmaa, että jos perusinfrastruktuuria ei ole ja yhteydet eivät ole kunnossa, ajan voittamiseksi, niin kasvuakaan ei ole luvassa. Kohesiorahasto, kyllä, olimme viimeiset tässä luokituksessa olemme edelleen siellä pohjalla ja tämä on suuri ongelma edelleen Bulgarialle, mutta meillä on suunnitelma, ja emmekä halua jäädä viimeisiksi pahnanpohjimmaisiksi 2011, niin että meillä on paljon työtä vielä edessämme, mutta kuten sanoin, seitsemän uutta hanketta on valmisteilla, ja ne on saatava käyntiin 2011 maaliskuussa viimeistään, ja toivon mukaan emme todella jää sinne pahnanpohjimmaiseksi äh, tässä luokituksessa, mutta äh, toimenpideohjelmassa aluekehitys emme enää ole viimeisinä, vaan olemme keskitasoa ja meillä on korkeat tavoitteet. Viimeisenä kohtana vielä haluaisin kiittää Renaldoa ja haluamme kiittää myöskin Euroopan komissiota, äh, koska se on todella se, joka pystyy auttamaan, joka näkee asiat sisältäpäin ja joka on meidän rinnallamme ja todella olemme saaneet paljon apua tästä. Meillä ei ole riittävästi hankkeita, olemme kuitenkin valmiita. Meillä on olemassa tiettyjä hankkeita jo valmisteilla, mutta kolmen vuoden aikana me käsittelemme näitä asioita. Ja hyvät uutiset näissä huonoissa uutisissa ovat ne, että kolme tärkeää Bulgarian hanketta, juuri esimerkiksi tämä moottoritie, joka yhdistää Serbian, Romanian, Bulgarian ja ja Mustan meren, se on 1,5 miljoonaa arvaltaan, ja jos nyt sitten pääsemme tässä eteenpäin, niin saamme ne rahat vuonna 2013 ja tulette näkemään todella selkeitä tuloksia kolmen seuraavan vuoden aikana. Niitä haluan kiittää teitä, rauva puheenjohtaja. Olen pahoillani, jos olen puhunut liikaa. Minister, I think I, I can... Kiitoksia, herra ministeri. Kaikkien kollegoiden puolesta voin tarttua yhteen niin kuin toistatte usean kerran. Ongelmia kyllä on, mutta meillä on suunnitelma. Joten toivotamme kaikkea hyvää suunnitelmien, suunnitelmien kanssa, mutta valmistaudutte sinut eräänä päivänä kysymme vielä sitä, että miten suunnitelmien toteuttaminen sujuu. Mutta kiitoksia ministeri avoimuudestanne, että kerroitte meille sekä suunnitelmistanne että ongelmistanne ja toivomme, että Bulgaria pystyy olemaan hyvä kumppani meille myös kun keskustellaan kohdallisen tulevaisuudesta tulevaisuudessa. Thank you. Thank you. Now, dear colleagues, we are moving Nyt, hyvät kollegat, siirrytään heti seuraavaan kohtaan, joka on julkinen kuulemistilaisuus innovaatiosta, pk-yrityksistä ja kohesiopolitiikasta. Haluaisin pyytää, että kaikki, joiden täytyy lähteä, niin tekisitte sen hiljaisesti kuin mahdollista, ettekä keskeyttäisi kokousta. Kiitoksia tästä. Haluaisin sanoa, että pidämme julkisen kuulemistilaisuuden, koska olemme valmiita seuraavalle ohjelmakaudelle ja haluamme kuulla uusia ideoita ja sen vuoksi olemme kutsuneet ryhmien ehdotusten mukaisesti asiantuntijaryhmän tänne ja haluaisin aloittaa heti ensimmäisestä asiantuntijasta, joka on yksikön varajohtaja, yksikkö käsittelee region, regi, pääosastolla alakohtaista koordinaatiota. Toivottavasti 10 minuuttia, niin John Walsh oli tämän apulaisjohtajan nimi. Eli 10 minuuttia esitys. President, uh... Hyvä rouva puheenjohtaja, kunnianarvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin suuresti kiittää tästä kutsusta uh, avata tämä keskustelu ja todellakin on hyvin tärkeää keskustella pk-yrityksistä ja innovaatiosta. Haluaisin tässä keskustelun aluksi luoda teille eurooppalaisen kuvan yritystuen roolista tällä hetkellä PK-yrityksissä kautta Euroopan unionin siten, kun sitä kohesiopolitiikan kautta harjoitetaan. Olen tuonut mukanani muutaman kalvon. Teille on ilmeisesti ne jaetukin. Eli tuki yrityksille, se on perinteisesti ollut hyvin tärkeä toimintapilari investoinneissa koheesiopolitiikan kautta aivan erityisesti aluekehitysrahastossa, mutta myöskin sosiaalirahastossa. Ja PK-yritykset erityisesti ovat olleet kiinnostuksen kohteita. Jälkikäteisarvioinnit aikaisemmalta kaudelta osoittavat, että yli 83 prosenttia yritystuesta meni suoraan PK-yrityksille. Meillä on myöskin todisteita siitä, että me olemme saaneet luotua yli miljoona työpaikkaa ja myöskin tuottavuus näissä yrityksissä, joihin on investoitu, tuottavuus on parantunut. Ensimmäinen kalvo, se on tällainen perinteinen kalvo ja sen tarkoituksena on vain muistuttaa meitä siitä, että kohesiopolitiikka keskittyy lähentymisalueille, mutta tämä keskittyminen vaikuttaa sitten sitten siihen painoarvolle, joka, jota yritystuelle annetaan. Ja myöskin sitten paikallisella ja kansallisella tasolla täytyy tehdä valintoja sen suhteen, miten tämä tuki yrityksille laitetaan liikkeelle. Seuraava kalvo. No, jos me nyt poistamme tästä nämä suuret summat tässä, tämä kertoo, että 25 prosenttia kohesiopolitiikasta sijoitetaan tähän innovaatioasialistaan, siis 86 miljardia euroa on sen määrä. Ja tästä summasta melkein 55 miljardia euroa menee yrityksille. Me emme kaikkea yritystukea pidä innovoivana siinä mielessä, että kun katsotaan näitä eri kategorioita, jotka hetken kuluttua teille näytän, 45 miljardia yritystuesta menee tämän innovaatio otsikon alle, joka siis vastaa 25 prosentista tästä kokonaissummasta. Ja tästä 55 miljardista, joka menee yrityksille, niin 27 miljardia eli puolet omistetaan täysin PK-yrityksille. Ja tämä kaavio, joka tällä kalvolla on, niin tästä näette, että sieltä löytyy teknologiaa, innovaatiota, Aivan erityisesti edistetään ekoinnovaatiota eri ohjelmien kautta kaikkialla Euroopassa. Sitten IT-teknologian edistäminen PK-yrityksissä ja myöskin tällaisten uusien yritysten luomiseen osoitetaan varoja. Tämä on kategoria, johon eniten virtaa rahaa sosiaalirahastosta. Tässä täytyy olla vain varovainen sen suhteen, että ei ynnätä 86, 55 ja 27. Ne ovat tällaisia alakategorioita tässä yritystuessa. Mutta niitä ei sinällään lasketa tähän innovaatio-otsikon alle. Täältä löytyy ei-spesifisiä rahoituksen muotoja, esimerkiksi lainarahoitus tai infrastruktuurisijoitukset infrastruktuuriin, jotka eivät siis ole puhtaasti innovaatioinvestointeja. Sitten muutama kohta lyhyesti siitä, millaisia muotoja innovaatioinvestointi saa. Siis puhuin tässä 25 prosentista. Me parhaillaan olemme viimeistelemässä tällaista synteesikertomusta, jossa tarkastellaan ensimmäisiä tuloksia näiden asioiden arvioinnista ja me olemme jo nähneet, että on kolme tapaa, joilla innovaatiota tuetaan. Ensinnäkin tuetaan innovaatioystävällistä ympäristöä. Tästä on paljonkin esimerkkejä ja niitä esittelen hetken kuluttua liittyen pk-yrityksiin. Ja sitten jäsenvaltiot ja alueet haluavat pönkittää soveltavaa tutkimusta. Eli ei perustutkimusta, vaan ennemminkin tämän perustutkimuksen soveltamista ja markkinointia. Ja sitten kolmas tärkeä toiminta-alue liittyy tiedonsiirtoon ja tällaisten innovaatiokeskusten edistämiseen, klusterien edistämiseen. Näitä on löydettävissä eri jäsenvaltioissa, mutta mutta on myöskin nähtävissä, että tietyn tyyppinen tuki on kaikista suosituinta näissä innovaatioasioissa. Ja tämä vahvistaa sitä käsitystä, että se taka, jolla nämä, näitä asioita toteutetaan, niin ne, ne tavat ovat moninaisia. Ja sitten tämän kalvon kaksi viimeistä kohtaa, no minä en näe sitä täältä käsin, eli ehkä teidän tulee lukea tämä sieltä papereistanne. On siis kaksi trendiä. Ensimmäinen on se, että keskitytään tutkimuksessa ja innovaatiossa kapasiteettiin siihen, että halutaan näitä huippukeskuksia käyttää hyväksi, halutaan erikoistua ja käyttää hyväkseen kerääntynyttä taitotietoa. Ja toinen lähestymistapa on se, että otettaisiin selkeämmin PKT-yritysten innovaatiot mukaan, koska PK-yrityksiä on niin monen tyyppisiä todellisia klustereita, jotka sitten tukevat tätä siirtymistä tietoon perustuvaan talouteen sen laajassa merkityksessä. Eli ei keskitytä ainoastaan teknologiaan, vaan myöskin näihin muihin osioihin. Sitten seuraava kalvo. Halusin vain antaa teille esimerkkejä, joitakin esimerkkejä, tai nämä ovat eh, ne kuusi pk-yrityskategoriaa. Kaksi ensimmäistä tässä tutkimuksessa, jonka me piakkoin julkistamme. Ne liittyvät yritysystävälliseen ympäristöön, palveluihin, IT-palveluihin ja muut sovellutukset, jotka liittyvät PK-yrityksiin. Nämä ovat esimerkkejä liikeympäristöystävällisestä ympäristöstä. Ja sitten toiseksi halutaan parantaa esimerkiksi ekoinnovaation alalla teknologian käyttöä halutaan parantaa tutkimusten saatavuutta PK-yrityksissä. Ja sitten tämä kolmas kategoria, tietoon perustuva talous, on paljonkin rahaa investoitu aluekehitysrahaston kautta näihin eri klustereihin ja liikeverkostoihin ja uusiin yrityksiin. Eli kokonaissumma on 27 miljardia euroa. Sitten seuraava kalvo, ja tämä on yksi niistä viimeisistä kalvoista. Halusin vain tällä painottaa sitä, että kautta Euroopan eh, intensiteetti on erilaista, mitä tulee eh, rakennerahastojen käyttöön, aivan erityisesti mitä tulee eh, sosiaalirahastoon ja aluekehitysrahastoon jos me tarkastelemme näitä kahta viimeistä oikeanpuoleista pylvästä, niin on nähtävissä, että 15 jäsenmaan EUn välillä on suuri ero, koska siellä puhutaan 12 prosentista, siis tuki PK-yrityksille on 12 prosenttia kokonaisrahoituksesta, kun taas 12 maan EU:ssa tämä PK-yrityksille omistettu tuki on vain hieman yli 5 prosenttia. Tätä nyt ei tulisi liikaa tulkita, koska tietenkin uusissa jäsenvaltioissa ne ovat lähentymisalueita ja täten eh, infrastruktuuriin sijoitetaan paljon rahaa. Ja tämän 5 prosentin eh, yritystuen taustalta. Se on hyvin suuri summa, jos verrataan aikaisempiin yritystoimintatasoihin näissä jäsenmaissa. Mutta jopa vanhoissa jäsenmaissa on nähtävissä kokonainen, kokonainen kirjo yritystuen muodoissa ja intensiteeteissä, ja se vaihtelee näiden kuuden kategorian myötä, jotka tuossa edellisellä kalvolla teille esittelin. Haluaisin sanoa jotakin myöskin tästä strategisesta kertomuksesta, jos te haluatte enemmän tietoa siitä, miten näissä toimissa on edistytty. Yritystuki yleisesti ottaen osoitti toten sen, että vuoden 2009 loppuun saakka 23 prosenttia oli varoista osoitettu näihin valittuihin projekteihin. Tämä tieto on löydettävissä meidän nettisivustoltammekin. Olemme myöskin huomanneet, että muut liiketoiminnan tuet, jotka eivät ole sidoksissa yritysten kokoon, eli tämä 28 miljardia, niin siellä sitoumuksen, sitoumusten taso on korkeampi, mitä tulee näiden projektien valintaan. Meidän mielestämme ehkä suurin syy on se, että innovoivat toimet, niiden käyttöönotto, varsinkin kriisiaikoina pk-yrityksissä, on ollut hitaampaa. Myöskin on ollut yleisempiä talousinsinööritaidon keinoja käytetty jotka eivät ole olleet sidoksissa yritysten kokoon. Eli kaikki nämä toimet ovat ainakin keskitasoa, mutta sitten on muitakin, joita on sovellettu PK-yrityksiin. Ja sitten on näitä vähemmän spesifisiä toimia, joita on yrityselämässä sovellettu yleensä. Ja sitten, no tässä nyt on hieman mainostamisestakin kysymys, pyydän tätä anteeksi, mutta viime kuukausina me olemme julkistaneet tämmöisen opaskirjan eh, innovaatiohautomoista. Tässä tukena on ollut tärkeä eurooppalainen verkosto, joka antaa innovaatiotukea pk-yrityksille. Jos joku haluaa tämän oppaan, niin meitä niitä saa ja linkki on tällä kalvolla teidän nähtävinänne. Ja sitten on kaikenlaisia innovaatio- ja yritystukitoimia. Eli tästä löydätte, voitte löytää yli 50 yritystukimuotoa, josta löytyy erilaisia innovaatiomuotoja, jotka kattavat kaikki ne toimet, joiden kautta yrityksiä tuetaan. Toivon mukaan teidän mielestänne tämä oli hyödyllinen johdanto ja odotan innolla muita esityksiä ja sitten keskustelua. Kiitoksia kovasti näistä tautatiedoista. Voimme siirtyä heti kuulemaan herra Yber Delomia, joka on Euroopan käsityö- ja pk-yritysten liitosta. Madame la Présidente, Madame rouva puheenjohtaja, arvoisat edustajat, kiitos kutsusta ja haluaisin tässä keskittyä nyt kenties yhteen osaan näistä pk-yrityksistä, jotka eivät kovin tunnettuja EU-tasolla. Pienet mikrokäsityöyritykset, jotka ovat hyvin suorituskykyisiä ja innovatiivisia Ensimmäisessä kuvassa haluan vain muistuttaa siitä, että 21 miljoonasta yrityksestä 98,5 prosenttia ovat pieniä yrityksiä, 22 prosenttia ovat mikroyrityksiä, joista on alle viisi työntekijää. Ja pari sanaa innovaatioprosessista näissä pienissä ja mikroyrityksissä. Kaikkein mielenkiintoista on se, että tämä innovaatio on jatkuvaa ja se tapahtuu kysyntäpohjaisesti. Kysymys ei ole välttämättä strategiasta, vaan kuluttajien ja toimittajien äh, tarve on tärkeintä ja hyvin usein kysymys on myöskin äh, huipputeknologiasta ja äh, yrityksen hallinnoinnista. Ja on hyvin mielenkiintoista myöskin todeta, että tässä on paljon pieniä ja mikroyrityksiä, jotka sijoittavat korkeaan teknologiaan hyvin usein julkis julkisella tasolla voi kuulla, että sanotaan, että mikroyritykset eivät pysty toimimaan high-tech puolella, mutta itse asiassa niillä on nanoteknologiatoimintaa, jopa avaruusteknologia, joka plasmaa tekniikkaan liittyvää teknologiaa. Monet mikroyritykset toimivat tällä alalla ja hyvin tärkeä sektori, jossa on paljon mikroyrityksiä, on energiasektori ja ekoenergiaan liittyvät alueet Nämä ovat hyvin tärkeitä äh, energioiden jakelijoita myöskin, koska niiden läheisyys kuluttajien antaa mahdollisuuden äh, toteuttaa näitä uusia innovaatioita ja löydöksiä lähellä kuluttajia. Hyvin usein innovaatiovaihe liittyy näiden innovaatioiden sopeuttamiseen markkinoille ja kysyntään. Ja toinen äh, tärkeä seikka on se, että ne ovat hyvin usein myöskin näiden toimien alullepanijoita, siis ne ovat inno, tekevät edistävät innovaatiota kaikilla aloilla joko ihan jokapäiväisen elämään tai haitekin. Ja sitten vihreän talouden merkitys on myöskin hyvin merkittävä. Kaikki, mikä liittyy rakentamiseen, rakennuksiin, energian hallinnan hallintaan, niin tätä on lähestulkoon kautta Euroopan tällaisia innovaatioita, jotka ovat pienten ja mikroyritysten tekemiä tällä saralla. Sitten toinen ähm, seikka liittyy alueelliseen vaikutukseen, joka näillä pienillä ja mikroyrityksillä on ja sosiaalisen kohesion toteuttamisen alueella on muistettava, että pienet ja mikroyritykset, jotka innovoivat, eivät ole keskittyneitä suuriin kasvukehittymiin tai innovaatiokeskuksiin. Niitä on maaseutualueilla tai epäsuotuisilla alueilla myöskin. Ja hyvin innovatiivisia, jopa high-tech-yrityksiä on jopa vaikkapa saaristo- tai vuoristoalueilla, hankalilla alueilla siis. Ja hyvin usein myöskin nämä yritykset tai innovaatio hyvin usein luo työpaikkoja jopa paikallistasolle ja ne ovat pitkäaikaisia, vakaita. Sitten kolmas luonteen piirre liittyy rahoitukseen. Tässä on mikro- ja pienyritysten rahoitus Äh, eriteltynä. Erityisesti hyvin paljon käytetään omia varoja, samoin alueellisia ja julkisia tukia. Myöskin pankilta tulee osa äh, rahoituksesta ja aika vähän on kuitenkin eurooppalaisista rahastosta tulevaa rahoitusta. Tämä liittyy erityisesti siihen, että näihin äh, rahoihin ei niinkään ole pääsyä. Ja toinen juttu on se, että näitä on täydennettävä alueellisilla tuilla ja hyvin usein alueellinen rahoitus juuri näiden Euroopan rahastojen kautta auttaa näitä yrityksiä. Sitten seuranta ja konsultointi väli tason organisaatioiden kautta on hyvin tärkeää. Hyvin usein nämä yritykset eivät kuitenkaan pääse mukaan innovaatioprosessiin, jolle niillä ole tällaisia välittäjäjärjestöjä. Tämä on yksi tärkeimmistä kohdista. Sitten jos ajatellaan ongelmia, joita tähän liittyy, niitä on viisi. Ensimmäinen ongelma on se, että ei ole minkäänlaista tilastollista tai taloudellista analyysiä EU- tai jäsenvaltiotasolla pienten ja mikroyritysten merkityksestä innovaatioissa ja ei tiedetä, kuinka nämä 95 prosenttia yrityksistä toimii innovaation osalta. Toinen ongelma liittyy poliittisiin valintoihin. Hyvin suuri prioriteetti on annettu korkean teknologiaan liittyville toimille, nopean kasvuun ja niin poispäin. Ja tämä aiheuttaa ongelmia, koska hyvin usein unohdetaan tällaiset äh, niin sanotut äh, sellaiset innovaatiot, jotka ovat ikään kuin jokapäiväistä elämää ja yksi suurimmista äh, prioriteeteista innovoiville PK-yrityksille ja tämä päätettiin vuonna 2008, oli, että avattaisiin innovaatiopolitiikkaa sellaisiin innovoiviin PK-yrityksiin, jotka tuovat todellista lisäarvoa. Sitten toinen tärkeä tekijä liittyy niin sanoviin sleeping innovatorsiin, siis uinuviin innovoiviin sellaisia, jotka eivät itse asiassa tiedä, että kysymys on innovaatiosta siinä työssä, mitä ne tekevät. Että tämä, näin 5 prosenttia pk-yrityksistä ovat tällaisia uinuvia, innovoivia. Niillä on kapasiteettia, mutta ne eivät edes tiedä, että he ovat innovatiivisia. Ja karkeasti ottaen voidaan sanoa, että noin miljoona yritystä on innovoivia, mutta jotka seurannan puuttumisen tai rahoituksen puuttumisen tai tiedon puuttumisen takia eivät äh, mene kohti näitä tällaisia neuvonta- ja äh, seurantapuitteita, jossa niiden innovaatioita voitaisiin tukea. Ja sitten viimeisenä kohtana äh, on ongelma, joka liittyy yritys- ja innovaatiokulttuuriin. Hyvin usein julkiselta taholta tai tällaiselta äh, välittäjätaholta ei ole käsitystä siitä, miten tärkeää roolia nämä yritykset voisivat näytellä. Esimerkiksi juuri tiedotusvälineet joku tiedotusvälineet hyvin usein eivät puhu ollenkaan PK- tai pienten yritysten innovoinnista Hyvin tärkeä seikka analyysissämme on se, että näillä äh, innovoivilla yrityksillä on hyvin suuria ongelmia saada sertifikaatteja. Äh, on olemassa tiettyjä esteitä, äh, että ne pääsisivät myöskin markkinoille. On hyvin vaikeata, että nämä yritykset voisivat sertifioida tai patentoida innovoivia tuotteitaan. Ja sitten seuraava kuva, kiitos. Niin, mikä on sitten kohesiopolitiikan rooli? No, tietäksemme ja tutkimustemme mukaan alueiden rooli on erittäin tärkeää. Yli 80, 90 prosenttia alueista toimii tukeakseen näitä pien- ja mikroyrityksiä. Ja noin keskimäärin meillä on seitsemän tapaa toimia. On olemassa tällaisia innovaatiokeskittymiä ja klustereita, jotka ottavat erityisesti huomioon pieniä mikroyritykset. Ja sitten kooltaan seuraavat ovat tällaiset seurantaohjelmat ja innovaation neuvontapisteet ja kolmanneksi voidaan mainita näiden uinuvien innovoivien yritysten löytäminen ja vielä on hyvin tärkeää myöskin auttaa näitä yrityksiä patentoimaan, koska hyvin monet seuranta- ja tukiohjelmat juuri liittyvät tähän ja puhuinkin tuossa juuri äsken sertifiointiavusta esimerkiksi. Se on myöskin hyvin tärkeällä sijalla. Sitten muita tärkeitä kohtia joissa alueet auttavat. On esimerkiksi tuki, joka annetaan näille pienille yrityksille, pienten yritysten, yliopistojen ja osaamiskeskusten kautta. Ja kysymys on hyvin usein erityisrahoituksesta, jota alueet antavat, jotta voitaisiin käyttää vaikkapa juuri riskipääomia näissä pienissä yrityksissä, vaikkapa talletustakuita tai jotain tämän tyyppisiä elementtejä. No sitten ongelmia tietysti on, ne ovat edelleen samoja. Ei ole vielä onnistuttu löytämään yhteisön tasolla ja jäsenvaltioissa sellaisia alueita, jotka olisivat innovatiivisia pien- ja mikroyritysten osalta. Mitään todellista työtä tämän asian edistämiseksi ole tehty, ja tässä on olemassa indikaattoreita, niitä on erityisesti kolme alle kymmenen yrityksen, työntekijän yritykset esimerkiksi, ja tiedetään vain, ei tiedetä paljonkaan, mitä näissä yrityksissä tapahtuu. Sitten toinen indikaattori on se, että kun puhutaan työntekijäindikaattoreista, niin silloin nämä kolme indikaattoria erityisesti liittyvät yliopistotietämykseen yritysten auttamiseksi, mutta ollenkaan ei ole puhuttu sellaisista ammatillisista taidoista ja tiedoista, joita voitaisiin käyttää innovaation kehittämiseksi. Monet ammattilaiset ja monet yritykset yrittäjät ovat hyvin ammattitaitoisia ja näin he pystyvät itse olemaan innovoijia, mutta tähän ei kuitenkaan viitata millään lailla EU-tasolla. Minkälaista indikaattoria ei ole olemassa, mitä tulee näiden, ammatti, näiden ihmisten ammattitaitoon ja kyvykkyyteen esimerkiksi me emme ole analysoineet myöskään rakennerahastojen vaikutusta. Ja tämä meidän tutkimuksemme eh, osoitti, eh, että karkeasti 1, 2 tai prosenttia PK-yrityksistä hyötyy näistä rakennerahastoista ja sama pätee myöskin innovaatioon. Sitten on myöskin ongelma joka liittyy siihen, että budjettikohdat sekoitetaan olemassa tiettyjä synergioita eri ohjelmien välillä. On eurooppalaisia ongelmia, CIP-ongelmia, alueellisia ongelmia, erilaisia eri tasojen rahoitusinstrumentteja ja PK-yritykset yksinään ovat hukassa tässä viidakossa, niin että yleisesti ottaen, kun tehdään innovaatioaloite, niin hyvin usein kysymys on hyvin läheisimmän kumppanuuden hakemisesta, joka siis on aluetason kumppanuutta. Ja viimeisimpänä kohtana niin todellisuus resursseja. Tässä olemme todenneet, että on olemassa aivan liian vähän yhteistyötä yritysten ja eri organisaatioiden poliittisten päättäjien välillä. Sitten kolmas kuva, olkaa hyvä. Tämä on viimeinen kuva. Esititte siis minulle kysymyksen, mitkä ovat näkymät vuoden 2013 jälkeen? No ihan yksinkertaisesti voidaan sanoa, että tavoitteena on hyödyntää kaikkia sitä innovaatiopotentiaalia, jota pienet yritykset tarjoavat. Ja itse asiassa amerikkalaiset ovat tehneetkin tämän oman ohjelmansa kautta. Siis käytetään kaikkea sitä potentiaalia, jota on olemassa. Autetaan, neuvotaan ja sitten tätä lähdetään kehittämään markkinoilla vähän vähältä. Mutta yhteisön toimilla ei pystytä kuitenkaan hyödyntämään kaikkia olemassa olevaa potentiaalia, vaan itse asiassa kaikki tapahtuu Haitekin kautta. Meillä on tällainen hyvin tärkeä työkalupakki, jonka kautta on voitu kuitenkin ottaa käyttöön useita toimenpiteitä. Prioriteetteja, joita ehdotamme, ovat muun muassa se, että saataisiin todellista eurooppalaista innovaatiopolitiikkaa, joka koskisi näitä pieniä ja mikroyrityksiä. Ja on myöskin hyvin tärkeää, että valvottaisiin sitä, että tällaiset priorisointitoimet toteutuisivat EU-tasolla sillä tavalla, että niissä ei jätetä ulkopuolella sellaisia yrityksiä, jotka eivät ihan näitä kaikkia kategorioita, näitä kaikkia kriteereitä täytä. Sitten on hyvin tärkeää että tehdä yhteistyötä äh, välittäjäjärjestöjen kanssa, äh, koska muutoin äh, varmasti paljon tätä innovatiivista työtä menee hukkaan. Ja on hyvin tärkeää myöskin pyrkiä saamaan yhteen taloudelliset ja sosiaaliset tekijät ja tällä tavalla sorveamaan poliitikkoja. Sitten neljäntenä prioriteettina on sopeuttaa ja koordinoida rahoitusvälineitä. Ja jos tältä pohjin voitaisiin selventää jo olemassa olevia rahoitusvälineitä, niin varmasti helpotettaisiin huomattavasti sitä tukea, joilla politiikat voivat näitä yrityksiä tukea. Viidentenä prioriteettina ehdotamme myöskin sellaista eurooppalaista kampanjaa, jolla löydettäisiin tällaiset uinuvat, piilossa olevat innovoijat. Ja sitten ehdotamme myöskin, että voitaisiin tiedottaa enemmän, viestiä enemmän. On valitettavaa, että alueet itse eivät edes tiedä, mitä ne tekevät tai mitä toiset alueet tekevät tiettyjen yritysten kanssa. Itse totesin, että 200 kilometrin säteellä ei välttämättä tiedetä, mitä oikein pk-yritysten kanssa tehdään. Toisekseen tarvittaisiin myöskin koulutusta päättäjille, yrittäjille ja myöskin vaikkapa luototuslaitoksille. Ja kaikkein tärkeimpänä kohtana varmasti olisi se, että kaikissa näissä politiikoissa pitäisi erityisesti muistaa se, että jollei todella lähdetä yksinkertaistamaan yhteisön ohjelmiin pääsyä, niin mistään ei tule mitään. Kaikki aina puhuvat tästä. Olemme ehdottaneetkin teille jo, lähettäneet teille ehdotuksia, jossa on 150 eri ehdotuskohtaa, jossa lähdetään alhaalla alhaalta ylöspäin ja ähm, tällä tavalla voitaisiin yksinkertaistaa pääsyä äh, rakennevaroihin. Haluan kiittää teitä ja odotan innolla keskustelua. Uh, thank you indeed very much. Kiitoksia todellakin paljon esityksestänne ja kaikista näistä ideoista. Nyt sitten herra Paul Niskens vai Naiskens. West Brabant valokehitysviranomaisesta. Kiitoksia kovasti kutsusta. Olen aluekehitysviranomaisen johtaja Revinin johtaja. Me olemme organisoituneet kuten julkinen rajavastuuyhtiö. Siihen kuuluu aluekehitysviranomaisia tämän paikallisen teollisuusyhteisön jäseniä. Meidän Tehtävänämme on antaa panos alueen talouskehitykseen, ja se tehdään kolmella tavalla. Tuemme yrityksiä, pk-yrityksiä erityisesti. Toinen tehtävämme on se, että yritämme houkutella uusia investoijia alueellemme. Ja kolmas liittyy tämän päivän teemaan. Yritämme hankkeiden kautta vahventaa taloudellisia rakenteita alueella. Seuraava kuva. Kiitos. Tässä kuvassa näkyy, että maailma muuttuu ja myös meidän alueellamme olemme kohdanneet talouden transition. Sen vuoksi luomme uutta lähestymistapaa. Kutsumme sitä ekosysteemiksi alueelle. Seuraava kuva. Sitten alueemme sijainti. Alankomaissa olemme etelässä, kahden suuren sataman Antwerpen ja Rotterdamin välissä. Se tietysti leimaa tätä meidän talouskehitystämme, joka meillä nykyään on. Seuraava kuva. Muutokset, joita kohtaamme, ovat se, että perinteinen teollisuus ja maatalous ovat vähenemässä. Ja mitä nyt on sitten, että tulee tällaisia eurooppalaisia jakelukeskuksia, juuri näiden kahden sataman välissä ja sitten on myös pääkonttoreita Benelux-maista. Mutta meillä ei ole mitään suuria pääkonttoreita alueellamme, eikä ole teknistä yliopistoa. Joten tämä on tällainen keskivertoalue. Sellaisena se voi nähdä. Se on tärkeä asia muistaa. Koska Viimeisen neljän vuoden aikana me olemme kuitenkin maksaneet erityisen lähestymistavan alueellamme. Olemme aluekehekselle valinneet kolme tällaista pioneerialuetta, hy- hyvin tärkeät sektorit alueellamme. Ylläpitopalvelut, joka tekee prosessi valmistusteollisuudessa työtä sitten luomuperusteinen talous, se kasvaa nopeasti alueellamme ja sitten on tämä logistiikka. Nämä ovat kolme tällaista keihäänkärkipioneerisektoria, johon keskitymme. Seuraava kuva, kiitos. Alankomassa meillä on uutta uusi politiikka, aloitettu 2006. Sitä kutsumme huippukohdat suistossa politiikaksi. Huippukohdat ovat näitä vahvuuksia. Hallitus jakoi kuuteen alueeseen maan ja lounaisala, Hollanti on yksi näistä kuudesta alueesta. Rahaa tähän on annettu myös, ei pelkästään hallitus, kansallinen hallitus, vaan myös aluehallitukset. Täällä laitetaan paljon rahaa. Myöskin kohesirahastosta tulee rahaa. Neljän vuoden politiikan tulokset. 592 miljoonaa euroa on laitettu tähän politiikkaan rahaa. Ja mikä on tulos? Yksi tulos on se, että myös yritykset ja koulutusyhtymät ovat sijoittaneet tähän politiikkaan 1,2 miljardia. Ja tänä vuonna arvioidaan tätä politiikkaa ja kansallisella tasolla näkee, että tulokset ovat oikein hyvät. Uudet hankkeet toimivat oikein hyvin saadaan uusia tuotteita ja palveluita, paljon uusia investointeja ja myöskin puhtia uudenlaiseen ammattikoulutukseen. Tässä on tuloksia kansallisella tasolla. Sitten louna, lounaan alueen tasolla. Kuten sanoin, ollaan valittu nämä neljä pioneerialuetta, anteeksi kolme. Yksi on tämä logistiikka. Tässä on neljän vuoden aikana saatu tuloksia. Yksi tulos on se, että alueellamme tulee Hollannin edistyneen logistiikan instituutti. Heillä on ohjelma, jolla parannetaan, nopeutetaan innovointia logistiikkasektorilla. Myöskin siihen kuuluu erityinen koulutuspilari. Me kehitysviranomaisena olemme mukana seitsemässä projektissa, jossa johon kuuluu 49 logistiikkayritystä. Useimmat näistä ovat pk-yrityksiä. Kaikki projektit pitävät tavoitteena innova- innovaatioita. Seuraava kuva, kiitos. Toinen pienoirialue on kunnosvito ja huoltopalvelut. Siinä on jo perustettu koulutuspilari, ylemmän keskiasteen opinnoille. Se on uusi koulutuspilari kunnossapitoalueelle perustettu tämän neljän vuoden aikana. 11 hanketta on kunnossapitoalalle järjestetty. Siinä kuuluu 223 yritystä, jotka ovat mukana näissä hankkeissa. Yritykset myös päättivät perustaa oman brändin. Sitä kutsutaan maailmanluokan kunnossapidoksi. Osoitamme maailmalle, että meillä on parhaat kunnossapitopalvelut maailmassa. Sitten viimeinen sektori, hyvin uusi, on biojätetalous. Seitsemän hanketta on käynnissä, 58 yritystä mukana. Ja siinäkin pääosa on pk-yrityksiä. Sitten alkaa seuraava neljän vuoden kausi. Ja se, mitä on saavutettu, on se, että alue tekee oman strategisen toimintaohjelmansa tuleville vuosille. Ja ne haluavat, että jatketaan kolmen pioneerisektorin alalla, saadaan enemmän kilpailukykyä. Ja erityistulos on se, että että maailmantalouden heilahtelut eivät koske niin kovasti meihin. Ja hyvin tärkeä tavoite on myös se, että tietotyöläiset voivat pysyä alueellamme. Tämä on se tavoite seuraavalle neljälle vuodelle. Jatkaa kolmea pioneeri keihänkärki toimialaa. Se, mitä haluamme tavoittaa alueellamme, on huippu olosuhteet näille kolmelle pioneerialalle kampuksia tutkimusyrityksille, tutkimuslaitoksille. Haluamme saada myös yrityshautomoita näille aloille ja huippuinstituutioita, instituutteja. Ja haluamme luoda kolme uutta koulutuspilaria kullekin pioneerialalle. Se tarkoittaa, että pystymme houkuttelemaan uusia investointeja näille kolmelle pioneerialalle voidaan antaa puhtia näille kolmelle pioneerialalle tätä, tätä myötä. Sitten seuraava kuva. Seuraavan neljän vuoden aikana haluamme toimitusketjukampuksen Predaan, sitten koulutuspilari, kuten mainitsin aiemmin, logistiikalle, sitten Hollannin maailmanluokan kunnossapito instituutti Predaan, erityiskampus lentokoneiden kunnossapitopalveluille, ja sitten asiantuntijuuskeskus tähän biojätetalouteen. Sitten vihreä kampus, johon kuuluu jo perustettu Pergonopsoomin tehdas. Ja kun keskitytään kolmelle keihänkärkialalle, sen seurauksena haluamme saada myös tuhansia uusia työpaikkoja näille aloille. Se, mitä haluan ottaa esille tässä kokouksessa, on se, että ihan keskimääräisellekin alueelle on mahdollista parantaa innovointia yhteistyössä yritysten, koulutuslaitosten ja hallitusten välillä. Tämän olemme saavuttaneet viimeisen neljän vuoden aikana. Ja tulokset ovat todellakin hämmästyttävät. Tästä saadaan lisää puhtia alueen kilpailukyvylle maailmassa. Sitten viimeinen kuva johon olen kerännyt joitakin asioita ajateltavaksi. Ensimmäinen asia, jota voitaisiin ajatella, on se, että kun valitaan pioneerialajen lähestymistapa, tarvitaan muutosta siihen, että lähestymistapa on strateginen alueellinen lähestymistapa. Se on eri tapa hoitaa asioita. Toinen pointti. Kun omaksutaan alueellinen strategian lähestymistapa, täytyy ottaa huomioon, että ensimmäisen neljän vuodelle tarvitaan kovasti hallituksen tukea. Muuten se ei toimi ollenkaan. Kolmas näkökohta. Jotta saadaan yritysten välillä ja yritysten kanssa yhteistyötä, jotta saadaan koulutuslaitokset mukaan. Tarvitaan rahaa jotta yhteistyö toimii. Ja useimmissa tapauksissa minun kokemukseni oli se, että poliitikot eivät ota huomioon tätä asiaa. He luulevat, että yhteistyö sujuu itsestään. Ei se niin mene. Siihen täytyy laittaa rahaa ja vaivaa, ja sitten saada ne tulokset, jotka teille esittelin. Viimeinen näkökohta jonka haluan tässä mainita, on kaikki sektorit kattava lähestymistapa. Avoilla me olemme havainneet, että yritykset perustavat tällaisia verkostoja omassa jakeluketjussaan pääasiassa, mutta jos otetaan innovaation näkökohta mukaan, niin innovatiivisimmat tulokset, jotka olemme saavuttaneet, ovat saavutetut sektorit ylittävällä lähestymistavalla. Meillä on esimerkiksi lentokonealan ja autoalan teollisuuden välillä yhteistyötä. Siitä tuli oikein hyviä tuloksia. Konkreettisemmin sanottuna yhteistyö vähensi kehitystyötä kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Ja näin saadaan mark- tuotteet markkinoille paljon voitollisemmin tätä voidaan ajatella, kun mennään kohesiopolitiikan seuraavaan vaiheeseen. Tämä, tässä kokemuksia kentältä. Kiitoksia. Very much. And now we move to the third speaker. Sitten kolmas puhuja, rouva Aida Katana, joka on European Project Consulting Ista um, Kiitokset tästä kutsusta. Minä aloitan esitelmäni tekemällä muutaman yleisen kommentin, mitä tulee näihin esitelmässäni käytettäviin tietoihin. Olen pitkään ollut, tehnyt työtä paikallis- ja aluehallinnossa Romaniassa ja olen ollut mukana monessa Romanian ja Bulgarian välisessä yhteistyöprojektissa ja minun esitelmäni eh, juontaa juurensa omiin henkilökohtaisiin kokemuksiini. Vaikkakin Bulgarian ministeri sanoi, että tonava on ennemminkin meitä jakava raja, niin voin sanoa teille, että yhteistyö tämä Romanian ja Bulgarian välillä on. Ja meillä on moniakin projekteja, joita tullaan toteuttamaan ja jotka on suunniteltu ilman, että joku olisi ajatellut, että Tonava jollakin muotoa olisi jakolinja. Toinen asia, joka tästä esitelmästäni käy ilmi, on se, että mentaliteetit muuttuvat äh, entisissä kommunistivaltioissa hyvin hitaasti. Ja ainoastaan, jos mentaliteetti muuttuu, niin silloin me voimme käynnistää monia näistä projekteista. Kuten yksi edellisistä puhujista jo sanoikin, monet kohesiopolitiikan, paljon kohesiopolitiikan rahaa on käytetty entisissä kommunistisissa maissa infrastruktuuriprojekteihin ja innovaatio voi saada paljonkin potkua siitä, että että kohesiovaroja käytetään suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Innovaatiota voidaan myöskin stimuloida, jos annetaan enemmän pisteitä näille projekteille, joissa, joilla, joista löytyy innovaation suhteen lisäarvoa mutta tällä hetkellä tällaista mahdollisuutta arviointikaavakkeesta ei löydy. On monia tapoja, joilla innovaatiota voidaan edistää kaiken tyyppisissä projekteissa, jotka ovat eurooppalaiselle rahoitukselle kelvollisia. Täytyy myöskin muistaa se, että hyvin usein PK-yrityksillä ei ole taloudellisia voimavaroja käynnistääkseen projekteja, joita ne sitten esittelisivät paikallisviranomaisille ja jotta ne sitten saisivat eurooppalaista tukea näille projekteille. Olen myöskin tehnyt analyysiä kaikista näistä prioriteettiasiakirjoista, jotka koskevat Romaniaa ja Bulgariaa ja kaikki nämä asiakirjat, joissa puhutaan liikeympäristön kehittämisestä, olen keskittynyt myöskin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin ja liikemaailman ja yliopiston välisiin kumppanuuksiin. Eurooppalaisten rahastojen käyttötaso on hyvin alhainen näissä maissa ja miten tämä voidaan selittää? Voitaisiin sanoa, että on kyse kiinnostuksen puutteesta, koska projekteja ei, projekteista ei puhuta. Ja voisimme myöskin sanoa, että on hyvin vähän tietoa, jotta tällaiset kumppanuudet yksityisen ja julkisen välillä ja toisaalta liike-elämän ja yliopistojen välillä saataisiin aikaiseksi. Toinen selitys on se, että tiedoissa ja asiantuntijuudessa on puutetta, jotta tällaiset kumppanuudet saataisiin käyntiin. Jos ohjelmointikaudella kiinnitettäisiin enemmän huomiota sellaisten projektien löytämiseen, jotka heijastelevat alueiden todellisia tai tarpeita, niin ehkäpä silloin löydettäisiin helpommin se tarvittava rahoitus tai yhteisrahoitus. Täytyy myös miettiä tätä strategian hitautta. Romanian ja Bulgarian hallinnon hitaus saattaa olla este, jos ei ole tiettyjä toimia, jotka olisivat hallinnon kannalta pakollisia, niiden hallintoja, jotka ovat vastuussa tällaista projekteista. Eli tässäkään ei ehkä ole riittävästi kannusteita, jotta nämä projektit esiteltäisiin. Halusin antaa teille muutamia esimerkkejä liittyen tällaisiin projekteihin, jotka tällä ohjelmakaudella olivat tukikelpoisia. Kuten me tiedämme, rahoja ei täydessä mitassa ole Romaniassa käytetty, on ollut projekteja, mutta niitä ei ole viety päätökseen. Miksi? siitä syystä, että ei ole riittävästi taloudellista kapasiteettia, jotta yhteisrahoitus saataisiin aikaiseksi, koska osa rahoituksesta täytyy tulla jäsenvaltiolta ja toiseksi kriisin takia nämä projektit, niitä ei viety päätökseen. Jälleen kerran haluaisin painottaa sitä, että tulisi todellakin stimuloida innovaatiota ja antamalla enemmän arvoa ja pisteitä tälle projektien innovaatiopotentiaalille. vielä yksi lisäongelma, joka on identifioitu ja joka äh, liittyy siihen, että PK-yrityksillä on suuria vaikeuksia luoda kumppanuuksia yliopistomaailman ja paikallisen alueviranomaisten kanssa vaikkakin kaikkialla sanotaan, että PK-yritykset ovat näissä kumppanuuksissa prioriteetti, niin käytännössä kaikki nämä menettelyt ovat hyvin raskaita. Ja lisäksi PK-yrityksillä ei ole keskipitkän tai pitkän aikavälin strategioita ja täten ne eivät onnistu näkemään, mitä hyötyä tällaisista yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä kumppanuuksista olisi koska tuloksia nähdään vasta ehkä viisi vuotta myöhemmin, mutta PK-yrityksille tämä on liian hidasta. Lisäksi yliopistot eivät mielellään tee yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa. Ollaan sitä mieltä, että tutkimus on universaalia eikä niinkään välitöntä ja käytännön läheistä, jolla olisi yksilölle merkitystä. Eli tulisi todellakin tajuta, että tällä toiminnalla on välitöntä merkitystä, eikä tässä ole ainoastaan kysymys rakkaudesta tieteeseen. Olen myöskin sitä mieltä, että tietyillä alueilla, kuten esimerkiksi Isossa Britanniassa eh, Midlandsin alue, siellä nimenomaan menestyksen eh, avain on ollut eh, kumppanuus Ähm, PK-yritysten ja yliopistomaailman välillä, mutta äh, nämä kumppanuudet noudatettiin tiettyjä tarkkoja sääntöjä noudattaen. Eli jos me onnistuisimme luomaan innovaation ja kumppanuuden kulttuurin, jotta kohesiorahastoja käytettäisiin paremmin hyväksi, niin silloin me voisimme saavuttaa nämä innovaatiotavoitteet. Tässä näette, tässä haluan painottaa tällaisia kriittisiä alueita koko tässä prosessissa, kun puhutaan projekteista, joita kohesiorahastosta voitaisiin rahoittaa. Tässä on ensinnäkin ohjelmointivaihe, ja jos ohjelmointivaiheessa ei ole mitään viitekohtia, ei ole mitään aikajännettä, niin silloin lopullinen tulos tulee olemaan hyvin kaukana kentän todellisuudesta ei ole tavoitteita, prioriteettitavoitteita, joihin pyrittäisiin. Samaan tapaan eh, siinä vaiheessa, kun projektia muotoillaan, jos ei eh, puhuta tämän projektin innovaatiopotentiaalista, niin silloin on hyvin vaikea nähdä, miten tämä projekti saataisiin vietyä päätökseen. Samaan tapaan myöskin projektin arviointivaiheissa tulisi käyttää erilaista metodia. Kuten sanoin, niin olisi parempi, että annettaisiin projektin innovaatiopotentiaalille enemmän pisteitä. Näillä seuraavilla kalvoilla annan teille vain muutamia esimerkkejä tästä teknistaloudellisesta arviointikaavakkeesta. Tämä kaavake, se löytyy operationaalisista ohjelmista vuosille 2007-2013 koskien Romaniaa ja kriteerissä, jonka otsikko on tietoyhteiskunta ja uudet teknologiat, niin sille voidaan antaa maksimissaan kuusi pistettä sadasta. Sitten toinen kriteeri, se liittyy äh, tähän relevanttiuteen, joka projektilla on. Ja tässä maksimissaan yhdeksän pistettä annetaan innovaatiopotentiaalista. Eli jos tässä nyt jotain johtopäätöksiä tulisi vetää, niin haluaisin yksinkertaisesti tuoda päivänvaloon muutaman pääasiallisen huomion. Olen sitä mieltä, että me tarvitsemme sellaisen ohjelmointivaiheen, joka tapahtuu kaikkien osapuolten dialogin puitteissa ja myöskin projektien edunsaajat olisivat tässä mukana. On välttämätöntä, että PK-yritykset tietävät harvinaisen hyvin, millä aloilla ne voivat tehdä yhteistyötä julkisviranomaisten ja yliopistojen kanssa me, ja tämän tiedon täytyy olla hyvin järjestelmällistä, hyvin rakennettua tietoa ja sen täytyy keskittyä innovaatioon. Tällä hetkellä tällaista tietoa ei ole saatavilla tai se on esitetty riittämättömällä tavalla. Tulisi myöskin järjestää enemmän tiedotuskampanjoita. Bulgarian ministerikin sanoi, että hyvin usein yritykset tarvitsevat jonkinlaisen ohjekirjasen. Ja minun mielestäni tämä sama pätee myöskin Romanian tapaukseen. Lisäksi täytyisi edesauttaa näiden kumppanuuksien syntymistä, sellaisia kumppanuuksien, jotka edistävät innovaatiota koska usein omassa maassani ja muissakin maissa sattuu, niin innovaatio syntyy ainoastaan, jos on yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia viimeisenä herra Helmut Jäger, joka on Solvis-yhtiöstä. Ymmärrän, että Braunschweigista. Voisitteko korjata, onko Braunschweig Euroopassa se paikka, jossa tutkimuksella ja tuotekehityksellä on suurin tutkimus- ja tuotekehitysosuus prosentuaalisesti. No, sekä. Hyvät puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitoksia kovasti. Braunschweig on vanhan Saksan sisäisen rajan lähellä ja siellä on asuu hyvin paljon tutkimusinstituutteja. Ja haluaisin esitellä yrityksemme kehityksen pk yrityksen Aloimme aurinkoenergiakehityksen. Sitten siirryimme menneet vesi, vedenlämmityksen kautta sitten aurinkolämmitykseen ja sitten nollapäästöisen tehtaan rakensimme. jota myös eurohaista on tuettu 7,4 prosenttia. Sitten seuraava kuva. Olemme saaneet useita palkintoja. Niitä nyt en sen enempää tässä selvitä. Seuraava kuva, kiitos. Meillä on aurinkolämmittimiä, aurinkokeräimiä ja niihin liittyviä säätölaitteita hotelleille, sairaaloille, teemme laitteita, aurinkosähkölaitteita ja seuraava kuva. Sitten olemme kehittäneet myös tekniikoita, joita voidaan kuvata ihan high-techiksi. Tässä on laser. Hitsauslaite. Siinä kupari levyä hitsataan. Ja meillä on 30 prosentin markkinaosuus sitten myös saavutettu absorbaattoreiden tasokeräinten osalta. Tässä voidaan koperia ja alumiinia liittää oikein hyvin toisiinsa. Tuotantokustannukset absorbaattoreiden osalta on voitu vähentää 20 prosenttia. Seuraava kuva. Painopisteemme oli integraatio aurinkoenergiasta liittäminen lämmitysjärjestelmiin. Se on myös se meidän innovaatiomme jonka olemme sanoneet aika viimeisen 20 vuoden aikana, se tarkoittaa, että meidän lämmitysjärjestelmissämme aurinko on aina etusijalla. Ja kun aurinko ei liitä, niin sitten täydentävä energia tulee öljystä, kaasusta tai lämpöpumpusta, niin että kokonaisjärjestelmä voi kattaa koko kysynnän. Seuraava kuva. Näistä innovaatioista olemme saaneet paljon palkintoja viime vuosina. osallistuneet myös vertailutestiin ja meidän järjestelmä oli siinä energiatehokkain lämmitysjärjestelmä. Ja sitten seuraava kuva. Tässä näette viimeisen vaiheen yrityksemme kehityksessä, mitä tulee tämän laitoksen tekniikkaan. Tällainen automaattinen tuotantolinja, joka otettiin käyttöön viime vuonna. Sillä on kasetti 200 000 neliömetriä ja tässä kun tuotanto on automatisoitu, niin kuluja tuotannossa on voitu alentaa 30 prosenttia suunnilleen. Ja tällä tekniikalla pystymme olemaan kilpailukykyisiä ja tuottamaan tasokireemiä Braunschweigissa. Seuraava kuva. Tässä nähdään yrityksemme rakennus. Sehän on tällainen nollapäästöinen rakennus, jotta voisimme näyttää asiakkaille, että mitä modernilla aurinkotekniikalla, aurinkosähkötekniikalla voidaan nykypäivänä tehdä. Joka vuosi tulee noin tuhat yksityistä vierasta, joilla voimme ihan livenä näyttää, että mitä, mikä energiatekniikassa on teknologisia mahdollista ny- nykyään. Seuraava kuva. Tässä nähdään tyyppi esimerkki Saksasta. Tämä on omakotitalo Hannoverin lähellä talossa Vanhalla järjestelmällä käytettiin 2250 kuutiometriä kaasua. Sitten vaihdettiin tämä uuteen aurinkolämmittimeen ja kulutus on 1200 kuutiometriä. 47 prosenttia on säästöä. Vain sen vuoksi, että lämmityslaitteet ovat vaihdetut ja sitten että on tullut tämä aurinkosähkölaite. Sitten seuraava kuva. Tässä nähdään tämä virtakuva, tehtaassamme. Energia tulee täysin uusiutuvista lähteistä, eli aurinkosähköllä tulee 20 prosenttia. Loput tulevat sitten laitteistosta, johon tulee rypsiöljyä. Se tuottaa sekä lämmön eh, rakennukseen talvella että sähköä. Ja lämmön talteenottojärjestelmä on myöskin käytössä. 85 prosenttia lämmöstä joka muuten menisi hukkaan, niin se saadaan takaisin. Ja nyt sitten tänä vuonna on äh, tällainen absorbaattori asennettu. Se ottaa lämpöä auringosta, jotta sitten absorptio, äh, absorption kautta saadaan tätä jäähdytystä tuotettua. Se tarkoittaa, että tämä on ihan tällainen suljettu energiavirta. Ei ole sitten mitään sellaista energiaa, jota jossain muussa paikassa voisi käyttää uudelleen. Eli tässä saadaan hyvin suuri energiansäästöjä aikaa. Seuraava kuva. Tässä näette sitten kuvan tästä yrityksestämme. Tämä osa, joka tässä näkyy, se rakennettiin 2002. Siihen tuli 7,5 prosenttia tukea Euroopan rahastoista viimeisen 20 vuoden aikana 19 prosenttia näistä tutkimusprojekteista, joita me olemme eh, vieneet läpi, niihin on saatu kansallista tukea noin 10 prosenttia. On projekteja, joihin on tullut EU-tukea. Se onnistui kuitenkin vain sen vuoksi, että, että näihin projekteihin oli erilaisia instituutioita, jotka ottivat koordinaatiovastuun. Me emme olisi itse pystyneet tällaisia EU-tukiohjelmia hakemaan ja toteuttamaan itse. Seuraava kuva. Tässä näette nykyisen tilanteen 2008. Tuplasimme yhtiön kapasiteetin, nyt on yli 5000 neliömetriä, noin 400 työntekijää tällä hetkellä tuottavat korkealaatuista teknologiaa, lämmitystä erityisesti yksityisiin omakotitaloihin ja mitä nyt sitten olemme saaneet kokemuksia viimeisen kymmenen vuoden aikana EU-tuesta? Mitä meidän näkökulmastamme voidaan vielä parantaa? Ehkäpä muutama kohta, jotka haluaisin tässä ottaa esille lopuksi. Ilahduttavaa on se, että näitä neuvontatoimistoja EU-tukiohjelmille on jo Saksassa. On myös konsultointiyhtiöitä, jotka auttavat erityisesti pk-yrityksiä. PK-yrityksillä on, on suuri ongelma nimenomaan tämä koordinaatio muiden kumppaneiden kanssa, kun tuetaan tai vaaditaan, että teknologiaohjelmassa täytyy olla 304 maasta kumppaneita. Sitten käyttöoikeuksista, teollis- ja tekijänoikeuksista käydään pitkiä neuvotteluja. Ja sitten tämä koordinointi kolme, kolme, kolmessa maassa pk-yritysten osalta on vaikeaa. Minun ajatukseni olisi tarjota tulevaisuudessa mahdollisuus, että kumppanit voisivat olla tällaisissa projekteissa vain kahdesta maasta. Että kerätään kokemuksia vähän pienemmistä kuvioista ja sitten myöhemmin otetaan lisää kumppaneita mukaan. Minun kokemuksen mukaan suuri ongelma ovat nämä pitkät äh, käsittelyajat, nämä vuosittaiset äh, äh, nämä tarjouskilpailut. Ja sitten kun tulee tämä lopullinen päätös, niin siinä menee usein 7-8 kuukautta pk-yritykselle se on usein aika usein liikaa, jos pk-yritys saa idean, niin se pitäisi heti toteuttaa, koska kyse on myöskin siitä, että tämä aika, jona tuotteet saadaan markkinoille, se pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, että saadaan innovaatioita käyttöön. Kokemuksemme mukaan myöskin EU-hankkeessa tuetaan mieluusti suuria projekteja, PK-yritys voi hoitaa suunnilleen miljoonan hanketta, mutta EU näkisi mielellään ja tukisi mielellään projekteja, jotka ylittävät miljoonan liikevaihdon. Tämä on useille pk-yrityksille käytännössä mahdotonta tällainen mittakaava. Että omilla varoilla tällaista rahoitettaisiin. Ehkäpä näitä kynnyksiä pitäisi madaltaa. Kiitoksia kovasti. Thank you very much uh, for the presentation I... Uh, Kiitoksia. Olemme kuulleet toisiaan täydentäviä esityksiä, koska kukin teistä keskittyi eri näkökulmiin tässä haastavassa prosessissa, joka on innovaatio PK-yrityksissä ja ymmärrän, että kollegat voivat sekä kommentoida että kysyä kuulemastamme. Ja Sean Kelly on ensimmäinen. Äh, First of all, uh, Ensiksi kiitos esittelijöille. Oli todella mielenkiintoista kuunnella. Näitä oli ehkä todella vähän liikaa, ettei voi mennä yksityiskohtiin jokaisen osalta, koska ää, äh, tässä tuli paljon asiaa, mutta aloitan herra ää, äh, Walshista, ää, äh, maamiehestäni. Mainitsitte, että 12 prosenttia ja 2 miljardia menee startuppeihin, uusiin yrityksiin, kuinka monet niistä ovat elinkelpoisia pitkällä aikavälillä. Toinen kysymys sitten, puhuitte intensiteetistä, tiheydestä. Minusta tuntuu siltä, että tämä ei aina ole kohdallaan, mistä se johtuu, ja tuntuu siltä, että joissakin maissa tämä ei ole ihan kohdallaan, mitkä ovat syyt tähän. Sitten puhuitte äh, nukkuvista, uinuvista innovaattoreista ja niiden löytämisestä. Kuinka tämä oikein tapahtuisi? Ja lopuksi, koska monet, äh, monet puheet tämän mainitsivat, niin tässä äh, erityisesti herra Näiskin sanoi, että me tarvitsemme muutoksia sillä tavalla, että emme tuo enää tuotteita, vaan tuolemme alueellisesti ja strategisesti. Ja kuinka tämä tapahtuu, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kiitoksia. Sitten Peter Zeman. Time that I pronounced you as a German name. Your name. Taisin antaa saksalaisittain. Kiitoksia. No ihan hyvin se meni. Kun ajatellaan viimeistä esitystä, niin kysyisin tästä vaikeudesta – ottaa tällaisia kehitysprojekteja vastaan. Saksassa on kansallisista ohjelmista myöskin kokemuksia. Saksa sellainen on pekoyrityksille, jota hoitaa talousministeriö. Hienot ehdot. Mainitsitte kuitenkin ensimmäisen ongelman siitä, että jos kun ajatellaan yrityksiä, jotka joiden pitäisi vahvistaa innovaatioita enemmän kuin tähän mennessä on ollut, koska ne olivat poissa tässä vaiheessa. Tiedän rahoituksesta. Klusteri hallinnoinnista tämän arvoketjun puitteissa. Ja tässä suhteessa nämä suuret toimijat, ja kun ajatellaan näitä pieniä toimijoita, jotka ovat äh, joko alihankkijoina tai sitten hyötyvät tästä äh, ketjun päästä tulevasta tuotteesta. Ja mikä on näiden pienten ja suurten suhde tässä suhteessa, tässä arvoketjussa? Mutta ei voida vielä sanoa, että niin, niin, niin ei paljon tässä on saatu aikaa. Teidän arvionne mukaan, onko se lähettymistapa, jossa voisitte sanoa, että kyllä, tämä olisi menestyksekäs strategia? Mennään enemmän tähän klusteritukeen niin, että painopiste olisi innovaation siirto, siirto, siirrossa suurista yrityksistä pieniin. Vai ovatko nämä Ovatko tämä mahdollista vain tällaisissa poikkeustapauksissa ja poikkeussektoreilla? Uh, from... Vielä yksi kommentti Francesco De Angelikselta. Grazie, ho ascoltato con molta attenzione, devo dire... Kuuntelin huolella, mitä täällä on sanottu, ja täytyy sanoa, että esitetyt kommentit ovat olleet hyvin mielenkiintoisia. Aika ei ole paljon, joten puhun yksinkertaisesti. Minun mielestäni kohesiopolitiikka on äärimmäisen tärkeää, koska se on suoraan yhteydessä PK-yrityksiin, jotka ovat taloudemme selkäranka. Mutta haluaisin nyt heti siirtyä kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys on se, miten me voisimme aggregaation prosessia edistää pk-yritysten keskuudessa silloin, kun on kysymys prosesseista ja aggregaatioista, jotka mahdolli- joiden tulisi mahdollistaa se, että PK-yrityksistä tulisi vahvempia ja kestävämpiä. Toiseksi sitten mitä tulee kiihdyttämiseen, nopeuttamiseen, me haluamme nopeuttaa ja valtavirtaistaa näitä menettelyjä rahoituksen saamiseksi PK-yrityksille koska PK-yrityksillä on jo tälläkin haavaa paljon ongelmia, jotka liittyvät lainansaantiin, vakavaraisuuteen ja monissa tapauksissa ne ovat vararikon partaalla. Eli tämä aikakysymys on olennainen kysymys ja se on yksi ylimmistä prioriteeteista. Eli mitä välineitä meillä on, jotta me voisimme nopeuttaa ja valtavirtaistaa näitä menettelyjä. Ja sitten kolmas kysymys Miten me voimme herättää nämä uinuvat innovaattorit? Minun mielestäni meille tulisi olla välineitä he, niiden herättämiseen ja jotta pk-yritykset pysyvät niiden menossa mukana silloin, kun on kysymys tutkimus- ja innovaatioprojekteista. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Tämä liittyy edelleen innovaatioon ja erinomaisuuteen keskittymiseen. PK-yritykset, jotta ne olisivat kilpailukykyisiä, jotta ne pysyisivät markkinoilla mukana ja jotta ne pystyisivät haastamaan globalisa- vastaamaan globalisaation vaikeisiin haasteisiin, niin pk-yritykset, ja joskus kysymys on jopa mikroyrityksistä, niiden täytyy keskittyä hyvin pitkälti innovaatioon, taitotietoon ja erinomaisuuteen. Tämä on se niiden valttikortti, joka mahdollistaa sen, että voidaan vahvistaa pk-yritysten verkostoa Euroopassa. Nyt haluaisin pyytää panelisteja vastaamaan me tehdä myös kysymyksiä, joita ei suunnattu teille, jos pidätte niitä relevantteina itsenne kannalta. Niin kuka on valmis aloittamaan, niin voitte aloittaa. John Morris. Um, thank, thank you very much. Uh... Kiitokset. Pari kysymystä esitettiin suoraan. Sitten hiukan myöskin muihin haluan palata nämä äh, tällä hetkellä rahoitettujen yritysten perustamisten elinkelpoisuus. No en puhunut siitä ajan puutteen vuoksi, mutta itse asiassa kun valitsemme, äh, select, valitsemme näitä tällaisia ähm, Uh, uusia yrityksiä, niin uh, viime vuonna uh, niiden lukumäärä oli todella pieni, siis niitä on todella vähäisen ja tämä vaikuttaa siihen, että joitakin niitä kuitenkin on tietyillä sektorilla, mutta se johtaa siihen, että monet yritykset tai yksilöt eivät tällä hetkellä ole perustamassa yrityksiä. Mutta tietysti on muistettava se, että komissiossa emme tiedä kuinka monet niistä ovat elinkelpoisia, koska ne valitaan virastojen taholta, kuten esimerkiksi juuri tämä Länsi-Hollannissa Luxemburgissa oleva virasto ja alue- ja paikallistaso valitsee ne niin, että ne arvioivat niiden parhaimmat toimenpiteet ja, ja kaikki, vaikka on aloitettu vähän uusia yrityksiä, niin silti kuitenkin lainapääoma on kasvussa, jotta olemassa olevat kriisistä kärsivät yritykset ainakin voisivat selviytyä. Mutta tämä on hyvä kysymys ja olen valma, että hallinnointiviranomaiset ja virastot tekevät todella vaikeita valintoja sen osalta, mikä näiden uusien kasvavien yritysten elinkelpoisuus on, mutta voimme kuitenkin todenneet, että tämä, niiden tuki ei ole yhtä nopeasti noussut kuin muuten, ja tämä varmasti liittyy kriisiin. Sitten kommentit, jotka liittyivät äh, näihin kahteen eri äh, intensiteettitasoon, jota PK-yritysten tuille on. No, äh, tällä hetkellä Irlanti on vähän niin kuin alamaissa, ja se johtuu siitä, että tukivolyymi Irlannissa on huomattavasti vuonna 2020 2007 ähm, alentunut suhteessa 2013. Irlanti on tehnyt valinnan. Se haluaa fokusoida muihin prioriteettikysymyksiin näissä kahdessa alueohjelmassa eikä tue äh, liike-elämää. Äh, ja äh, sen takia siellä on aika vähän käytetty EU-rahoitusta, mutta kuitenkin kovin paljon kansallista rahoitusta taas. Ja on hyvää kapasiteettia tässä alueellisessa ähm, bisnesten tukikehityksessä sopimuksessa, niin tämä on ihan selkeä valinta äh, Jakrin varojen käytön suhteen. Sitten Ranska. No, Ranska useiden muiden jäsenvaltioiden tavoin on äh, oikeastaan keskitasolla tässä samassa Jakrin ja sosiaalirahaston rahaston käytössä noin 10 prosenttia, joka on Jakrin keskitasoa 15 äh, EU-maassa. Tämä on siis aika edustava esimerkki ja uskon, että mitä tulee kilpailukykyyn, niin jäsenvaltio, jäsenvaltiossa, niin Ranskassa todella keskitytään juuri näihin korvamerkittyihin kategorioihin. Ja meistä olisi hyvä, että innovaatioon ja PK-yrityksiin erityisesti investointaisiin osana Lissabonin strategiaa. Ja sen takia ranskalaiset ovat tässä keskitasossa, mitä tulee PK-yritysten tukemiseen. Sitten toinen, tai yksi lisäys, jonka haluaisin tehdä, kyllä Jossain tapauksessa ihmiset näkevät äh, tämän äh, bisnestuen ikään kuin äh, erillisenä tukena joillekin yksittäisille hankkeille, mutta komissio on jo vuosia itse asiassa yritys- ja tutkimuspääosastossa muun muassa pyrkinyt asettamaan todella paljon painoarvoa alueelliselle innovaatiolle ja ähm, me todella ähm, olemme sitä mieltä, että, että tällainen kasvu ja alue aluepolitiikka ovat sidoksissa toisiinsa ja haluamme tällaisia älykkäitä erikoistumistrategioita, kun kuuntelin tässä äsken herran äskensin esitystä, niin ehkä voitaisiin ajatella, että heillä olisi mahdollisuus saada Euroopan tukea. Tämä on oikein hyvä esimerkki älykkäästä erikoistumistrategiasta ja mitä tulee sitten Rova Katanan puheenvuoroon, niin sanoisin, että tuo mainitsemani tutkimus innovaatiotuen arvioinnista on olemassa myöskin kansallisia tutkimuksia ja voidaan nähdä kaikkien jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden tuloksista, että mitkä ovat innovaation arvioinnin toimenpiteitä, kun sitten tämän materiaalin julkaiseminen saattaa olla, että meillä on hyviä kokemuksia tästä ja että niitä voidaan sitten vaihtaa laajemmin. Ihan viimeisenä kohtana vielä haluaisin sanoa tässä vaiheessa, että mitä tulee synergioihin tai niiden kenties puuttumiseen eri EU-rahoitusmekanismien välillä, niin itse asiassa on hyvin äh, äh, suosittu opas EUn rahoitusvälineisiin innovaation saralla. Ja se on yksi kaikkein suosituimmista se on kaikilla kielillä, tietääkseni äh, nettisivulla, äh, Kordis-nettisivulla saatavissa. Se on hyvin hyödyllinen ja sitä on helppo käyttää ja sitä on käytetty paljon ainakin, mitä tulee eu rahoitusmekanismeihin, niin innovaation kuin pk-yritystenkin osalta. Um, some remarks on the uh, change of uh, policy from individual project support to uh, more regional project support. Siis että um, keskityttäisiin alueelliseen tukeen ja alueellisessa lähestymistavassa etuna on se, että yhteen politiikkaan ohjataan kaikki varat ja alue, jos se hyvin asiat järjestää, niin se valitsee ne sektorit, jossa kaikki tapahtuu. Ja silloin meillä on lähitulevaisuudessa parhaat mahdollisuudet parantaa kilpailukykyä. Ja kun tällaista yhteistyötä on, niin silloin kaikki paluri, pelurit tulevat suoraan yrityksistä ja hallituksista. Avainpelurit ovat silloin mukana ja avainpelurit sitten vievät peliä eteenpäin vuosi toisensa jälkeen. Tästä syystä kohesiorahastojen tulisi siirtyä yksittäisten projektien tukemisesta alueellisten projektien tukemiseen. Silloin ohjataan suuntaa ja silloin siitä voi tulla entistäkin vahvempi kuin mitä se tänä päivänä on. Toinen asia liittyy näihin uinuviin innovaatioihin sektoreihin ja PK-yrityksiin. Meillä on tämä keihään kärkilähestymistapa ja kaikki eri osapuolet tekevät yhteistyötä, jotta PK-yritykset asettaisiin samaan linjaan. Eli PK-yrityksiin täytyy ottaa yhteyttä, muuten niitä ei näe ja tämä on vielä lisäetu tästä lähestymistavasta koska yritykset ovat verkostossa mukana, koska ne tekevät jo yhteistyötä, niin silloin niihin saa helpommin yhteyden. Käytännössä tämä on suuri etu niiden etujen lisäksi, jotka liittyvät siihen, että eri alat tekevät yhteistyötä. Tämä ei ole kovinkaan yleistä. Yleistä on se, että yritykset hoitavat asioita tahollaan ja niillä ei ole mitään yhteyksiä näihin muihin ketjun linkkeihin. Ja täten täytyy saada aikaan tällaista eri alat yhdistävää lähestymistapaa. Esimerkiksi ylläpitosektorilla meillä on näiden eri osasten omistajat, esimerkiksi prosessointi- ja energiasektorilla, sitten on infrastruktuurisektori, ilmailusektori ja niin edelleen. Eli täytyy tehdä laajempaa yhteistyötä yritysten välillä. Silloin voidaan nopeuttaa innovaatioprosesseja. Ja täytyy myöskin pitää mielessä se, että nämä uinuvat innovaattorit täytyy saada kiinni. Kiitos. Haluaisin vastata näihin herra Kellin ja De Angelisin esittämiin kysymyksiin. Nämä uinuvat innovaattorit. Palaan erääseen kokemuksen Ranskan Honalpien alueiden Sveitsin ja Italian välillä tehtiin näiden kolmen eri alueen välillä sopimus, jotta toteutettaisiin tällainen havainnointi- ja tukijärjestelmiä Honalpin alueilla. Tehtiin kumppanuussopimus äh, välittäjäjärjestön, kuten vaikkapa äh, erilaisten ammattijärjestöjen ja kauppakamarien kesken. Äh, alue rahoittaa konsultteja, neuvonantajia näissä organisaatioissa, jotta he voivat mennä paikan päälle, tavata siellä yrittäjiä. Ja joka vuosi sitten pyritään löytämään 50 nukkuvaa innovaattoria ja jo joka vuosi taas antamaan tukea 50 toiselle uinuvalle innovaattorille. Tämä siis tällä alueella ja nämä tulokset ovat aika huomattavia, koska tämän käynnistämisestä lähtien 5000 uinuvaa innovaattoria on löydetty näillä kolmella alueella. Sitten toinen esimerkki muilla alueilla jossa on pieniä ja mikroyrityksiä. Hyvin usein in, alueelliset innovaatiokeskittymät äh, laittavat liikkeelle tällaisia tieto, valistus, äh, kampanjoita ja toisen tyyppisiä toimia taas sitten ovat tällaiset esimerkiksi koulutukset ja kurssit, joita järjestetään jatkuvasti ja joita järjestävät ammattijärjestöt tai yritysjärjestöt, kuten vaikkapa käsityökauppakamarit ja niin poispäin, tällaiset erikoistuneet yhdistykset. Ja näillä kursseilla keskitytään myöskin innovaatioon ja uusien teknologioiden mukauttamiseen ja annetaan esimerkkejä sellaisista innovaatioista, joita samantyyppiset toimijat ovat tehneet. Ja näissä pienissä yrityksissä vertaiskoulutus äh, ja vertais äh, tiedotus on hyvin tärkeää. Innovaattoreiden löytäminen on täysin mahdollista. Jollakin alueella tällaista toimintaa ja on jotenkin tuossa äsken jotakin ehdotuksia, että pitää todella ryhtyä kampanjoimaan kautta Euroopan, jotta löydettäisiin nämä innovoijat. I'd like just to add something related to sleeping innovators. Haluaisin lisätä näistä nukkuvista innovaattoreista. Jos voisi kehittää myöhemmin kulttuurinvoinnin ohjelman, se voisi olla tapa lisätä tietoisuutta näistä nukkuvista innovaattoreista. Haluaisin vastata klustereista. Pidän klusterihankkeita yhtenä hyvänä mahdollisuutena tukea innovointia. Tärkeintä on tietysti se, että suuret yhtiöt, jotka ovat osana näissä klustereissa, ovat todellakin valmiita tekemään pk-yritysten kanssa yhtäläisillä olosuhteilla yhteistyötä. Nyt pk-yrityksillä on se pelko, että niiden tekijäoikeudet varastetaan ja Siinä tietysti pk-yrityksillä täytyy olla turvallisempi pohja, muuten he eivät ole valmiita tällaisiin projekteihin lähtemään. Mutta se on tietysti erinomainen mahdollisuus viedä innovaatio eteenpäin, koska pk-yritys tarvitsee aina lyhyen tien. Nämä monet maat kattavat hakkeet ovat juuri sen vuoksi niin hankalia, koska ei pk teille so- sovia ajaa satoja kilometriä mihinkään työtapaamiseen. No sitten muista teemoista vielä. Tärkeän toimeenpanomahdollisuuden näen siinä, että kaikille yrityksille, tai anteeksi, kaikkiin yliopistoihin tulee teknologianeuvontakeskuksia, koska yliopistojen ja laitosten täytyy itse huolehtia siitä, että ne ovat aktiivisia siinä, että innovaatiot saadaan markkinoille Sitten nämä aluekehitysviranomaiset näen tässä hyvänä tienä. Niiden täytyy saada aikaan vakaa verkosto ja niiden täytyy neuvoa myös rahoitusmahdollisuuksista. Niiden täytyy antaa kattavaa neuvontaa PK-yrityksille. Braunschweigissa se on alue, jota on kohdannut rakennemuutos hyvin vahvasti 90-luvun lopussa. Ja nyt sitten kriisin seurauksena työntekijät ja työnantajat ovat lähteneet koneenrakennustoiminnan yhteishankkeeseen. Ja tämän yhteistyöaloitteen puitteissa sitten on henkilöstövaihtoa, jatkokoulutusmahdollisuuksia, mutta myös innovaatiohankkeita perustettu ja yhteistä ostotoimintaa. Yritysten ostovolyymi on tekijällä viisi kasvanut, koska ei edes tiedetä, mitä kaikkea lähiseudulta saa hankittua. Eli se tarkoittaa, että kautta Eurooppaan tällaisia kehitysvirastoja tarvitaan. Mikä olisi vielä ehkä mahdollisuus pidetäänkö vaikka prosessina, koska se vaatii ihan erilaista ajattelutapaa. Normaalistihan tämä olisi kauppakamareiden klassinen tehtävä, mutta minun kokemukseni on se, että kauppakamarit hallinnoivat nykyisyyttä ja menneisyyttä sen sijaan, että ajattelisivat alueensa tulevaisuutta ja sen kehittämistä. Myöskin Braunschweigissa kauppakamari hoitaa enemmän Berliinin politiikkaa tai Brysselissä sen sijaan, että hoitaisi niitä asioita, joihin sillä on vaikutusvaltaa. Kauppakamarilla on vähän Braunschweigissa vaikutusvaltaa Berliinin ja Brysselin politiikkaan, mutta alueen innovointia se voisi viedä eteenpäin. Mutta se ei ole tällaisten kamareiden keskiössä. Tässä tarvitaan todellista ajattelutapaa. Tai tarvitaan alueellisia kehitysvirastoja, jotka ovat keskittyneet innovointiin ja omaksuvat tämän tematiikan ja haluavat innovatiivisesti myös ajatella itse. Now Lambert van Nistelrooy. Nyt Lambert van Nistelrooy, Jan Olbrecht ja Mikael Teurer. We kunnen het snel doen, want ik denk dat als je kijkt wat... Kiitos lyhyesti. Jos nyt ajatellaan sitä, mitä meille on esitetty tänään, niin on varmasti paljon sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät, kuinka tärkeitä, kuinka tärkeää alueellinen ulottuvuus ja yhteistyö on. Alueiden välillä täytyy olla yhteistyötä ja monet ovat sanoneet ja jotkut ovat kysyneet, että mitä lisäarvoa Euroopan aluepolitiikasta oikein voi olla, mutta uskon, että huomaamme ja näemme sen tänään, että tämä pätee myöskin pk-yrityksiin, koska jos annetaan riittävästi tukea pk-yrityksille, eikä pelkästään vain yhdelle sektorille, vaan useille, niin silloin saadaan todella rohkaisevia tuloksia. Toinen seikka, jonka haluan sanoa, ja tämä on herra Näisken sille osoitettu, hän tulee minun alueeltani, Äh, josta itse olen siis kotoisin, mitä lisäarvoa Euroopalla voi olla? Puhuitte 592 miljoonasta eurosta. 1592 äh, miljoonaa euroa siis oli tuolla alueelle. Eiku, jaa, se on miljoonia kuitenkin, sanoo puhuja korjaa itseään. Olisiko tämä voinut tapahtua ilman, että EU-rahoitussa olisi ollut mukana mitään lisäarvoa? Mik mikä salaisuus piili siinä, että Eurooppa oli mukana? Mikä oli side Brysselin eh, rahan pumppauksessa? <clears throat> Haluaisin puhua erityisesti, tai pääasiassa John Walshille, mutta ehkä parille muillekin osallistujille. Meillä nimittäin on ensimmäisiä kokemuksia tästä rahoitusjärjestelystä. Haluaisin ensin kysyä, mitkä ovat ensimmäiset johtopäätökset komissiossa tästä järjestelmästä? Ja millä tavalla valmistaudutta seuraavaan kauteen? Koska luin esityksestä tällaisen ehdotuksen, joka koskee siteeraan. Käytetään enemmän tällaisia pankkitakuita, muita takuita ja niin edelleen. Miten arvoitte vastaanottaa pk keskuudesta tälle, koska tästä mennään avustuksista lainoihin? Mitkä ovat ensimmäiset vaikutukset tästä järjestelmästä? Mikä on ollut reaktio pk-yritysten keskuudessa? Kiitoksia. Thank you. I, am I blind or Mikael Toirer is not anymore? Mikael Toirer ei täällä enää olla salissa, vaikka hän pyysi puheenvuoroa. Vai olenko sokea? No, hän taisi haehtua. No, minä täytän tämän tyhjiön ja haluaisin kysyä John Walshilta että miten todennäköistä on seuraava asia. Voisitteko komission ehdottaa mahdollisuutta, että rahoitettaisiin PK-yritysten korkeariskisiä innovointihankkeita, joissa olisi suuri epäonnistumisen mahdollisuus, jotka epäonnistuisivatkin lopulta, mutta silti rahaa ei varrettaisi takaisin. Voidaanko edetä tällaista riskinottoa kohti, koska olette varmaan samaa mieltä useimmat, että innovointi on riskialtis toiminta, erityisesti pk-yrityksille. Toinen kommentti, jonka haluaisin esittää, liittyy siihen, mitä herra Jäger sanoi rajat yhteistyöstä, koska mielestäni seuraavassa kohdallisuuspolitiikan vaiheessa pitäisi olla kategoriahankkeille, jotka olisivat pakollisesti tai innovaatioihin liittyviä hankkeita, joissa olisi pakollisesti useampi määrä hankkeita, että ei olisi pelkästään yksi alue kyseessä, jolla on toimijoita, vaan että ylitettäisiin rajat ja niiden alueiden rajat. John Walshille jälleen kysymys, voidaanko tällaista ratkaisua ajatella. Ja Rova Katana, se mitä sanoitte on itse asiassa se, että Romaniassa on edelleen haaste tästä kulttuurisesta muutoksesta innovointien osalta, ja ei varmaankaan puhuta pelkästään Romaniasta, sehän on yleiseurooppalainen ilmiö, mutta ettei se ole pelkästään Romanialle koskeva asia. Mutta tässä yhteydessä, miten näette mahdollisuuden, että niin kuin lounausalankomaissa, että tuki muutetaan niin, että aiemmin oli yksittäisille yhtiöille tuki, nyt on sitten tämä alueellinen toimintaohjelma, että tuetaan alueellisia innovointiohjelmia, kuten kollega Alankomasta sanoi. Ajatteletteko jo tällä tavoin nyt, koska henkilökohtainen kokemukseni Alankomaista on se, että he ovat aloittaneet tämän kolmoiskierteen ja muut menivät perässä. Sitä kannattaa katsoa, koska useimmat alueet ovat lähteneet laatimaan alueellisia innovointistrategioita juuri nykyisessä vaiheessa eurooppalaista politiikkaa. Ja herra Delor, koska arvostan kovasti sitä, mitä sanoitte, kun sanoitte, että kyse on pelkästään rahasta, vaan mitä pk-yritykset tarvitsevat on myös lisätukea, joka on rahoitustukea ja valmennusta, jotta päästään innovoimaan. Onko toimi, listaa toimista, joita komissio voisi ehdottaa innovointien rahoittamisen osalta tulevaisuudessa, joka olisi tietysti ehto sille, että pk voisivat lähteä innovoimaan samaan rahaan. että miten komissio voisi auttaa tämän lisätuen yksilöimisessä ja sitten komission tuki ja sitten rahoitus ja sitten liitetään nämä kaikki yhteen. Voidaanko tehdä tällaista ehtoihin perustuvaa valmennusta pekoyrityksille? Näettekö me mahdollisuuden siihen, että tällainen luettelo voitaisiin saada aikaan? Jos muita kysymyksiä ei ole, ei tarvitse muuta olla, niin haluaisin pyytää kommentteja kuka tahansa nyt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 koillis äh, Hollannissa, koska hallituskin jo rahaa äh, on antanut. Minun ei tarvinne näyttää teille kansallisen hallituksen äh, antamia summia meidän alueellemme, koska meillä on kuusi aluetta ja hallitus Hollannissa antaa vain kuusi miljoonaa euroa meidän alueellemme joka vuosi. Meillä on jatkuvasti enemmän hyviä äh, hankkeita kuin mitä meillä on rahaa. Tämä on ongelma. Äh, siis tämä kohta ensiksi ja sitten toisekseen, kun ajatellaan alueellisen ohjelman rakentamista, niin äh, tietysti voidaan ajatella osarahoitusta, mutta kun laitetaan kaikki rahat yhteen pakettiin, ja että ongelmat olisi sillä ratkaistu, niin sitten tämä on toinen ongelma. Olemme jo viime vuosina huomanneet, että että se, että tehdään jatkuvasti asiat samalla tavalla, alueellinen, kansallinen ja EU-taso antavat rahaa ja niillä on sama ohjelma. Se tapa, jolla me olemme onnistuneet tämän tekemään. Ja siis tarkoitan sitä, että, että, että tehtäisiin tämä kunnolla että tehtäisiin kunnon päätös ja yhdessä muodostettaisiin ohjelma, jossa olisi hallinnon, äh, hallin, hallituksen rakenne ja niin poispäin. Ja sitten, no vastaus lienee, että ilman EUta, kun kiihdytetään innovaatiota, niin aina on olemassa rahanpuutetta. Erityisesti kun on pidettävä mielessä se, että tarvitaan jonkun verran rahaa, että jatkettaisiin yhteistyöarkkitehtuuria ja tämän tyyppisiä asioita, koska tämä ei ole mikään helppo homma. Ja jo aiemmin totesin, että me olemme keskitason alue ja se, mitä muilla alueilla voidaan tehdä myöskin, on meillä mahdollista. Meillä, kaikillahan ei ole Philipsin pääkonttoreita ja hienoja yliopistoja ja niin poispäin, niin että on todella kunnolla tehtävä se, minkä voi tehdä yhdessä ja on ponnisteltava ja on oltava joitakin keihäänkärkiä. Kaikkea ei voi tehdä, olen sitä mieltä. If, if I may, uh, jump in on, on the two questions. Jos voin vastata näihin kahteen kysymykseen, jotka tässä suoraan esitettiin ja yhdistän tähän jäsenen kysymyksen tästä talouspuolesta. Tämänhetkisellä ohjelmointikaudella en ole tietoinen mistään varhaisista arvioinnista tai edistyskertomuksista, joita jäsenvaltioilta olisi saatu siitä näistä takaisin maksettavista rahoituksen muodosta Jeremy, Jessica ja niin edelleen. Suurin osa niistä on käynnistetty viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana. Tiedän, että erityisesti Jeremin kohdalla, jossa investointipankki on osallinen, niin silloin siellä täytyy olla välikäsiä, jotka toimivat lähempänä markkinoita, mutta on tärkeä kysymys, kuinka tehokkaita ne tulevat olemaan, kuinka moni pk-yritys tätä kautta tavoitetaan, millä koroilla siellä pelataan ja niin edelleen. Nämä ovat niitä asioita, joihin täytyy löytää vastaukset. Nettisivustoltamme löytyy, me teimme arvion näistä rahoitusvälineistä aikaisemmalta ohjelmakaudelta ja tämä julkistettiin puolitoista vuotta, kaksi vuotta sitten. Jos haluatte, niin voin saattaa sen valiokunnan käyttöön. Tämä on tällainen ad hoc lähestymistapa, koska silloin ei Jeremy-aloitetta ollut vielä olemassa. Se on rakenteellisempi ja se omaksuu tällaisen holistisemman lähestymistavan. Eli alustavia kommentteja en voi vielä antaa. Mutta komissio on kuitenkin tietoinen siitä, että julkista rahaa on kovin ohuelti tarjolla Eli me haluamme tarkastella sitä, miten tätä rahaa voitaisiin sitten eh, jakaa, jotta otettaisiin mukaan myöskin muut pääoman tarjoajat. Ja tässä on tärkeää se, että nämä kannustimet ovat oikeanlaisia, jotta saadaan oikeanlaiset kannusteet, jotta eh, nämä rahastot toimivat ja että niistä saadaan tuloksia. Ja tästä pääsen kysymykseen, jonka puheenjohtaja esitti Tämä on itsestäänselvyys. Eihän kukaan investoi yrityksiin, jos tiedettäisiin, että se menee konkurssiin, mutta nämä rahastojen rahoittajat äh, rahoittavat, äh, investoivat yrityksiin, vaikkakin ne ovat riskialttiita, mutta ne voivat myös menestyä ja joskus jopa huikealla tavalla. Eli riskipääoman äh, periaate on se, että investoidaan useampaankin yritykseen, jotka ovat riskisektorilla, kasvavat nopeasti ja silloin siellä hyväksytään tietty epäonnistumisen taso. Mutta nämä rahastojenhoitajat, heillä on kaupalliset kriteerit mielessään, kun he tarkastelevat näitä yrityksiä ja sen eri vaiheita. Ja tästä syystä tarvitaan näitä erityisasiantuntijoita, välikäsiä, jotka voivat tarkastella näitä yksittäisiä investointeja, koska ei kukaan koskaan investoi yritykseen, josta on varmaa tietoa sen suhteen, että se menee nurin. Eli riskipääoman suhteen me ei välttämättä tarkastele menestystasoja, vaan enemmänkin näitä tulosten tasoja ja kuinka paljon siellä on tällaisia hankalempia velkoja. Komissio on laatimassa ohjeita siitä, miten konkurssiyrityksiin tulisi suhtautua silloin, kun konkurssi tapahtuu tavanomaiseen tapaan. No tämä tietenkin liittyy talouskriisiinkin Eli hallintoviranomaiset ovat ryhtyneet kaikkiin toimenpiteisiin, jotta äh, näitä lainoja tukia on annettu asemuisella tavalla ja siitä huolimatta yritys menee nurin, niin komissio jatkaisi rahoittamasta, mutta valintamenettely, niiden täytyy olla hyvin vahvoja heti alkuvaiheessa, mutta siellä kyllä siedetään epäonnistumisiakin ja on olemassa menettelyä, joilla varmistetaan se, että riskejäkin on lievennetty mahdollisuuksien rajoissa. Tämä on asia, jota me hoidamme ja hallintoviranomaisten tulisi olla tästä hyvin tietoisia. Palaisin näihin pariin kysymykseen tähän valmennusasiaan. Tämä on yksi tärkeimmistä elementeistä ja yksi yhteisön toiminnan äh, menestyksen avaimista meidän tekemissämme tutkimuksissa on käynyt selvälle, että jossa on kumppanuutta ja valmennusta yritysten kesken, niin on myöskin hyvin paljon rakennerahastoja, jotka ovat hyödyttäneet pien- ja mikroyrityksiä, joissa tätä valmennusta ja ö, yhteistyötä ei ole, niin siellä on saatu hyvin vähän rahoitusta yhteisöltä. Tämä oli ensimmäinen seikka. Ja toisekseen puhutte myöskin riskirahoituksesta. No itse asiassa, jos aloitetaan järjestelmä, jossa rahoitus on sidoksissa hyvään valmennukseen, niin ihan automaattisesti näitä riskejä sinällään vähennetään. Ja jos ajatellaan vaikkapa pankkirahoituksen saamista, entistä enemmän pankkirahoitus tapahtuu sillä tavalla, että mukana on valmennusta ja äh, näiden äh, yritysjärjestöjen, välijärjestöjen äh, avustusta ja neuvontaa. Ja pankit tietävät oikein hyvin, että jos aloitetaan sellainen systeemi, jossa rahoituksen myötä tulee myöskin neuvontaa, seurantaa, näiden välitäjärjestöjen kautta, niin riskit vähenevät. Kaksi elementtiä, jotka liittyvät valmennuksen tärkeyteen. Tuossa äsken sanoin, että meillä on hyvin vähän lukuja yhteisön tasolta siitä, mitä etua rakennerahastoista pien- ja mikroyritykset tiedämme, että sanotaan, että noin 2-5 prosenttia niistä ovat hyötyneet. Ja kaksi esimerkkiä kahdesta uudesta jäsenvaltiosta kolmen vuoden ajalta. Kyse on Puolasta ja Tsekistä. Kolmen vuoden aikana oli kolme tuhatta puolalaista äh, mikroyritystä ja 3000 000 tsekkiläistä mikroyritystä, jotka käyttivät rakennerahastorahoja. Ja tulokset olivat hu- huomattavan hienoja, koska nämä loivat äh, kaiken kaikkiaan 9000 äh, työpaikkaa yhdessä. Siis tällaisen valmennuksen kautta 20 000 euroa investointina rakennerahastoista tuottaa kolme uutta työpaikkaa per yritys. Ja tämä on siis aika mielenkiintoinen asia ja tämä liittyy juuri siihen, kuinka tärkeää valmennus ja yritysten avustaminen, niiden tukeminen oikein on. Mr. Jäger, äh, Jan. Hyvin nopeasti, koska mainitsitte tässä äh, rakennerahastojen kriittisen massan. No, minä en ole kiinnostunut summasta, mutta ehkä prosenteista, koska sanoitte, että jos on kumppanuuksia, jos kriittinen massa on olemassa, niin mitä te tarkoitatte tällä kriittisellä massalla? Ihan lyhyesti halusin vastata, taisin muotoilla vastaukseni huonosti. Jos on neuvontaa ja tukea näiden välikäsjärjestöjen taholta, niin silloin pien- ja mikroyritykset voivat käyttää paremmin rakennerahastorahoja. Muutoin niillä on vaikeuksia päästä näihin rahoihin, esimerkiksi hallinnollinen raskaus ja menettelytavat, jotka ovat vaikeita ja niin poispäin. Ja jos siis taataan se, halutaan taata se, että pien- ja mikroyritykset voisivat hy- käyttää hyväksi näitä rakennerahaston varoja, niin yksi keskeimmistä kriteereistä on juuri se, että käytetään näitä tällaisia välikäden järjestöjä, tällaisia äh, järjestöjä, jotka voivat tarjota tällaista ähm, äh, valmennusta. Vastasinko nyt kysymykseen? Oh, Madame Katana, I don't know. Katana tai Jäger, en tiedä. Päättäkää itse. Uh, the regions should be the main actors Alueiden pitäisi olla päätoimijat. Innovaatiset ratkaisut tulevat sieltä. Täytyy rohkaista jäsenvaltioita noudattamaan alhaalta ylös lähestymistapa olisi tärkeä viesti. Se, että laitetaan rahaa samaan taskuun. Romanian Bulgarin muiden tapauksessa rakennerahastot ja Euroopan rahastot ovat projekteille hyvin tärkeitä. Thank you very much, uh, Mr. Jäger. Herra Jäger kysymys, että onko yhteisrahoitus järkevää vai olisiko järkevämpää käyttää rahat suoraan omassa maassa. Haluaisin vastata siihen niin, että rakennemäärärahoissa näen myös kannusteen huolehtia alueellisesti yhteisrahoituksesta. Vain hyvin alueet haluavat tällaisia ohjelmia hyödyntää. Ja kun tällaisia ohjelmia tarjotaan, niin sitten on tällainen vetoefekti lisänä, jotta voidaan motivoida ihmisiä käsittelemään tätä asiaa ja valmistamaan, valmistelemaan tämän yhteisrahoituksen ja tarjoamaan sitä, jos tätä kannustetta ei ole niin sitten voidaan aktivoida ne, jotka muutenkin ovat jo aktiivisia. Keskustellaan on kyse siitä, että tämä uinuva potentiaali täytyy saada käyttöön, ja sitä ei ole pelkästään pk-yrityksissä. Uinuvaa potentiaalia on kaikilla tasoilla. Sitä on alueilla, joka puolella on valtavaa uudenvaa potentiaalia, jota täytyy kannustaa. Sitten toinen kysymys. Tuki on pk hyvin tärkeää. Esimerkiksi meidän rakennussuunnitelmamme, kun otetaan huomioon, niin vain osavaltiot takauksilla pystytty suorittamaan. Aina kun, juuri kun pk-yritys kasvaa, niin kyse ei ole 10-15 prosentista vuodessa, vaan usein lyhyessä ajassa. Kaksinkertaistuminen, viisinkertaistuminen, kymmenkertaistuminen rakennuksissa, koneissa, myös henkilökunnassa. Ja nämä suuret hyppäykset liittyvät aina riskeihin. Ja siinä tarvitaan niin sanotusti pohjaa, jolla voidaan riskejä pehmentää, välttää. Siihen tarvitaan tukea ja takauksia. Very much, and I, I would like... Kiitos kovasti. Ja nyt kuulemistilaisuuden lopuksi haluaisin sanoa, että varmaankin puhun kaikkien kollegoiden puolesta, kun sanon, että tämä oli erityisen hyödyllistä meille ja tästä saimme paljon inspiraatiota siitä, mitä sanoitte. Ja kiitos, että käsittelitte myös asioita hyvin eri näkökulmilta ja kerroitte kokemuksistanne. Kiitos myös tästä unelmasta potentiaalista, koska yleensä Komissio on, niin en nyt tiedä miten, käytänkö väärää sanaa, mutta nyt puhutaan tästä, tai on aiemmin puhuttu tästä potentiaalista, jota ei ole päästetty valloilleen. Nyt puhutaan unelmasta potentiaalista. Kiitoksia jälleen vielä kerran. Jatkakaa työtänne, koska se on todellakin hyödyksi. Ja uskon ja luotan, että yhdessä voimme saada uinuvan potentiaalin käyttöön vuoden 2013 jälkeen, joten kiitoksia kovasti. And, and now I have to be brutal, so everybody... Nyt täytyy olla vähän brutaalia sanon, että jotka eivät osallistu koordinaattorin kokoukseen, lähtekääpä salista heti, jotta voimme aloittaa. Ja ne, jotka ovat lähdössä, alavat tulla huomenna. Huomenna aloitamme kello yhdeksän. Äänestyksiä on, joten tuokaa korttinne mukana.